Tervetuloa niille, jotka ovat paikalla, neuvoston ja komission edustajat. Kohta saatte puheenvuorot. Seuraavana on yhteiskeskustelu vahvistetun talouden hallintomallin mekanismeista. Neuvoston ja komission julkilausumat kokouksen, huippukokouksen ja kokouksen tuloksista on myös suulliset kysymykset neuvostolle ja komissiolle, mikä on EU 2020-strategian poliittinen merkitys nykyisen rahoitus- ja talouskriisin yhteydessä. Sitten seuraava suullinen kysymys neuvostolle. Rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset EU 2020-strategiaan ja sen hallintoon. Ja sitten viimeisenä suullinen kysymys neuvostolle ja komissiolle mikä on EU 2020 strategian merkitys hetkisen rahoitus- ja talouskriisin puitteissa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa neuvoston nimissä puhuva ministeri, Alivarsi, ministeri valtiosihteeri López Carido. Olkaa hyvä. Buenos días. Gracias. Hyvää huomenta. Kiitoksia puhemies. Kaikki tietävät, että elämme poikkeuksellisia rahoitusturbulenssin aikoja. Muutama kuukausi sitten olemme jo voineet tämän todeta ja alkuperä löytyy muutaman vuoden takaa, kun Yhdysvalloissa oli subprime-kriisi, eli tämä on yksityisen sektorin rahoitusjärjestelmän kriisi, joka muuttui hyvin nopeasti sellaiseksi kriisiksi, joka vaikutti reaalitalouteen syvän laman muodossa tai pikemminkin taantuman muodossa, jos tarkkoja ollaan. Ja tuotanto väheni ja työttömyys kasvoi merkittävästi. Tämä on erityisen vakava ongelma niissä maissa, joissa kiinteistö- ja rakennusalalla oli keskeinen rooli. Maat reagoivat tähän välittömästi, siis jäsenmaat, myös keskuspankit reagoivat tähän välittömästi, jotta rahoitusjärjestelmän romahdus vältettäisiin. Ja myös reaalitalous reagoi kaikkeen tähän. Ja tämä reaktio sitten sai aikaan julkisissa talouksissa seurauksia. Nyt puhutaan siis julkisista talouksista eikä yksityisistä talouksista. Ja ensinnäkin syntyi taloudellisen vakauden kriisi julkisella puolella erittäin suurten vajeiden seurauksena ja lisäksi syntyi myös valtion velkakriisi ja tämä on viime kuukausina ollut se suurin painopiste jota sitä paitsi markkinoiden, erittäin volatiilien markkinoiden toimet saattoivat pahentaa, jos, joissain tapauksissa selkeät keinuttelutoimet. Tästä seurasi myös keskeinen koron nousu, jota siis markkinat pyysivät tai vaativat valtioilta niiden veloista. Ja tämä taas vaikutti euroalueeseen laajasti. Eli tästä syntyi ongelma, joka ei ole yhden, kahden tai kolmen maan ongelma, vaan koko euroalueen vakautta koskeva kriisi. Tällaisessa tilanteessa me siis olemme. Tällainen on diagnoosi tähän asti tapahtuneesta ja meidän täytyy pitää nämä asiat mielessä voidaksemme reagoida ja toimia tässä kriisissä. Minun nähdäkseni Euroopan unioni tekee tällä hetkellä, on tehnyt ja tekee oikeita toimia. Se on voinut vaikuttaa hitaalta päätöksentekijältä ja joskus tuskassuttavankin hitaalta päätöksentekijältä, mutta joka tapauksessa oikeita tuloksia, oikeanlaisia, järkeviä tuloksia on syntynyt. Euroopan unioni on toiminut koordinoidusti ja pohditusti. Jotkut seikat ehkä estävät meitä näkemästä kokonaisuuden, mutta nähdäkseni olosuhteisiin nähden strategia on ollut oikea. Me olemme tarvinneet lyhyen aikavälin toimia ja myös keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia, koska tärkeää on myös välttää tällaisen kriisin toistuminen. Ensimmäiseksi julkista rahaa on ö, pantu markkinoille ja komissio on esittänyt toimintaohjelman välittömän toiminnan shokkihoidon ohjelman, jotta tämän kriisin haitallisia vaikutuksia voidaan rajoittaa, ei kokonaan estää, mutta rajoittaa. Tämä on se lyhyt, lyhyen aikavälin toimi. Kreikka-apu ja Kreikan tapaus on tässä keskeinen. Kreikasta komissio puhuikin jo muutama kuukausi sitten Kreikan vaikeasta julkisen talouden tilanteesta ja tuolloin neuvosto otti yhteyttä Kreikkaan liittyen artiklaan 127.9 sopimuksen artiklaan ja antoi Kreikalle joukon suosituksia ja seurasi Kreikan tilanteen kehittymistä tarkasti. Kreikalle ei annettu suosituksia pelkästään sen likviditeettitilanteen takia, vaan myös suosituksia, jotka liittyivät rakenneuudistuksiin, eläkejärjestelmään ja tarpeeseen tehdä uudistuksia terveydenhuoltojärjestelmässä. Ja näin päästiin sitten 23.4. tilanteeseen, jossa hyväksyttiin mekanismi, jonka mukaan toimitaan Kreikan suhteen. Ja tämä mekanismi eilen sai ensimmäisen ilmauksensa, kun Kreikalle lähetettiin Euroopan unionin jäsenmaiden toimesta näitä rahoja jotka tämän paketin puitteissa Kreikalle on luvattu. Me olemme siis tämän lyhyen aikavälin toimen ensimmäisen käytännön toteutuksen äärellä parhaillaan. Ja totta kai myös lyhyellä aikavälillä käynnistetään, ja tämä nyt on yksi niitä selkeästi suullisessa kysymyksessä esiin tulevia asioita, edustajat Dahl, Verhofstadt, Schulz ja muutamat muut esittävät suullisen kysymyksen. Eli tämä tuo esiin, kuinka tärkeää meidän on saada aikaan kriisistä pääsy, ulospääsy strategia, jonka täytyy kohdistua siihen, että pyritään estämään vakavat ongelmat, jotka syntyvät julkisen talouden kriisistä. Ja täytyy pitää mielessä myös talouskasvutavoite. Lyhyen aikavälin tavoitteet eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös keskipitkän ja pitkän aikavälin äh, toimia, jotka liittyvät siihen, että meillä on rakenteellisia ongelmia, jotka ovat heikentäneet Euroopan unionia tilanteessa, jossa markkinat ovat olleet, mm, rahoitusmarkkinat turbulenssissa ja volatiliteetissa. Euroopan unioni on suunnitellut toimia keskipitkälle ja pitkälle aikavälille Nämä toimet ovat tärkeitä ensinnäkin siksi, koska ne vastaavat sen tyyppiseen kriisiin, joka syntyi tämän vakavan taloustilanteen seurauksena, joka koskee koko EUta ja aivan erityisesti euroaluetta. Voidaksemme vastata tähän eh, finanssikriisin, finanssisektorin kriisiin, sitä varten Euroopan unioni on käynnistänyt toimia, joista tässä parlamentissa parhaillaan keskustellaan. Valvontapaketista on kyse ja toivon, että se hyväksytään mahdollisimman pian, että pääsemme neuvoston ja parlamentin välillä sopimukseen tästä. Yksi osa tästä paketista, jonka ECOFIN eilen hyväksyi, on niin sanottujen hedge-rahastojen, vaihtoehtoisten rahastojen tai korkean riskin rahastojen valvonta ja rajoittaminen. Ja tässä viittaan muun muassa Konbenditin esittämään suulliseen kysymykseen, joka painottaa hedge-rahastojen osuutta. Tätä, näitä toimia on myös G20-kokouksessa käsitelty. Euroopan unionilla on ollut ja on rakenteellisia heikkouksia. Nimenomaan 2020 strategia liittyy näihin. Se liittyy jäsenmaiden sitoumukseen siitä, että otetaan tiettyjä tavoitteita tiettyjen säännösten puitteissa. Luodaan kansallisia toimintaohjelmia, uudistusohjelmia ja sanottavaa on sekin, että myös 2020 strategian lisäksi on erittäin tärkeää, että komissio hyväksyy 12.5. antamassaan tiedonannossa puhumansa, mainitsemansa talouspolitiikkojen koordinaation. On tärkeää välttää, että tulevaisuudessa tällaisia rakenteellisia heikkouksia esiintyisi. Ne liittyvät kilpailukykyyn ja tuottavuuteen Euroopan unionissa meidän täytyy saada aikaan nämä lisäarvotavoitteet, jotka liittyvät teknologiaan muun muassa. Tärkeää on myös työllistymisen parantaminen ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Meillä ei kuitenkaan ole pelkästään yksityisen rahoitusjärjestelmän ongelmia, vaan myös yksityisen sektorin tuottavuus ja tuotantorakenneongelmia, kuten myös julkisen talouden ongelmia. Näihin EUn on vastattava. Komission 12.5. esittämän ehdotuksen toimet, joista eilen ECOFIN alkoi keskustella ja joista edelleen keskustellaan. Näissä Nämä toimet kohdistuvat siihen, että kurista on pidettävä kiinni ja vakaus- ja kasvusopimuksesta on noudatettava on myös löydettävä kriis, vastauksia kriisiin ja kriisin ehkäisytoimia. Tätä varten on luotu task force, joka 21.5. kokoontuu ensimmäisen kerran, toisin sanoen tämän viikon perjantaina. Ja tavoitteena on nimenomaan tämä budjettikuri ja tässä käytetään nimenomaan komission dokumenttia, joka koskee talouspolitiikkojen koordinointia. Ja Olli Rehn, komission jäsen Olli Rehn tulee tästä puhumaan. Nämä ovat pitkän aikavälin toimia ennen kaikkea. Ja keskustelu, joka Euroopan unionissa käynnistyy, liittyy myös siihen, että rahoitusmarkkinoilla saatavia voittoja täytyy alkaa verottaa. Myös G20 on ollut esillä transaktiovero, josta EU-sakin keskustellaan. Tämä on yksi niistä tärkeistä, paljon esillä olleista toimista. Helms ja ovat suullisessa kysymyksessään tuoneet tämän esille erittäin selkeästi. Tässä täytyy sanoa, että kaikki Euroopan unionin toimielimet työskentelevät tällaisen veron aikaansaamiseksi. Siitä puhuttiin jo viime vuonna joulukuun Euroopan neuvostossa ja FMIltä tilattiin tästä tutkimus kansainvälisellä tasolla Eurooppa-neuvosto äh, maaliskuussa puhui myös tästä ja ensimmäinen neljättä komissio otti tämän esille ja eilen tästä myös puhuttiin ECOFIN neuvostossa. Eli tämä on yksi toimi, josta taatusti puhutaan G20-kokouksessa ja se on erittäin keskeinen toimi näiden keskipitkän ja pitkän aikavälin toimien joukossa. Esimerkiksi eilen EUn kokouksessa, latinalaisen Amerikan kanssa Madridissa pidetyssä kokouksessa nimenomaan puhuttiin rahoitusjärjestelmän uudistuksessa. Toisin sanoen EU puhuu tästä kaikilla foorumeilla. Arvoisa puhemies, tässä ovat nyt ne askeleet, jotka johtavat tällaiseen vahvistettuun talouden hallintomalliin Euroopan unionin alueella. Komissio on tässä mukana, parlamentti on tässä, Euroopan parlamentti on tässä mukana lainsäätä, lakia säätävällä ja valvovana elimenä. Joten voimme varmasti sanoa, voin varmasti tähän lopuksi sanoa, että kriisi on tuonut esiin Euroopan valuuttaunionin riittämättömyydet, koska meillä ei ole vielä ollut olemassa varsinaista talousunionia josta sopimukset puhuvat, mutta joka ei ole vielä ollut todellisuutta. Me olemme olleet vain valuuttaunioni, mutta emme talousunioni. Ja nämä lyhyen aikavälin, keskiaika, pitkän aikavälin ja pitkän aikavälin toimet nimenomaan vievät Euroopan unionia tällaisen talousunionin suuntaan. Tämä kriisi on heikentänyt meidän talouksiamme, se on asettanut Euroopan unionin koetukselle, mutta se ei ole sitä tuhonnut eikä hajottanut. Euroopan unioni on vastannut tähän kriisiin, joskus kenties hiukan verkkaisesti, mutta kuitenkin varmasti joskus ehkä epäröiden, mutta kuitenkin yhtenäisenä. Ja tämä vastaus on ollut oikeanlainen, oikeanlainen vastaus niihin haasteisiin, joita meillä tällä hetkellä on edessämme. Ja toivon, että kesäkuun Eurooppa-neuvosto vahvistaa ja konsolidoi tämän oikean suunnan, että lähdemme yhtenäisenä oikeaan suuntaan tässä kriisissä EU: EUna ja että kesäkuun Eurooppa-neuvosto myös valmistelisi Euroopan unionin yhteistä kantaa myös G20 silmällä pitäen rahoitusjärjestelmän sääntely ja transaktiovero ovat keskeisiä elementtejä tässä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia herra ministerille neuvoston esityksestä. Keskustelussa me sitten komission nimissä puhuu komission jäsen Olli Rehn. Olkaa hyvä, herra komission jäsen. arvoisa uh, Puhemies, hyvät jäsenet. Pidän hyvänä tätä keskustelua EUn kriisivastauksesta ja välittömistä ja pitemmän aikavälin haasteista talouden hallintomallille, jotka kohtaamme. Aloitan välittömistä haasteista ja vastauksista kriisiin. Kymmenen päivää sitten EU ryhtyi, teki rohkean ja välttämättömän päätöksen suojella rahoitusvakautta Euroopassa. Se oli vastuunottoa tähän pahenevaan kriisiin, josta, josta oli tullut syste, systeemihaaste euroa vastaan. Se oli vastaus, jota kutsuisin konsolidaatiopaketiksi. Ensinnäkin sovittiin eurooppalaisesta rahoitusvakausjärjestelmästä, joka, johon kuuluu 500 miljardin rahoitustakaus, johon sitten lisätään IMFn rahoitus. Ja sitten sovittiin siitä, että finanssivakautusta kiihdytetään niissä maissa, joissa sitä eniten tarvitaan. Näiden päätösten myötä Eurooppa sai uskottavan paketin, joka osoitti kansalaisillemme, markkinoille ja laajemminkin maailmalle, että puolustamme euroamme kaikin keinoin, yhteistä valuuttaamme siis. Emme tee sitä mystisten markkinavoimien vuoksi, vaan kestävän kasvun ja työ, työpaikkojen luomisen vuoksi Euroopassa. Kun varmistetaan, että uhkat finanssivakaudelle eivät estä talouden elpymistä, joka on aika haurasta vielä, mutta kuitenkin menossa. Tämä on vastuumme suhteessa kansalaisiimme. Hyvin konkreettisessa mielessä saamme aikaan tuloksia. Eilen, kun komissio välitti 15 miljardia Kreikalle, IMFltä tulee 5,5 miljardia. Sanottiin, että uudelle rahoituksen välittämät tarpeet täytettäisiin ja saimme tämän tehtyä ajoissa. Tietysti kaikki tämä on ehdollista sille, että Kreikka täysin panee toimeen tämän ohjelman, joka komissio ja Kreikan hallitus on yhdessä ja myöskin EKP ja IMFn kanssa laatinut. Euroopan keskuspankki on myös ryhtynyt epätavanomaisiin toimiin, jotta voimme vastata näihin euro, euro vastaan kohdistuneisiin äskettäisiin hyökkäyksiin. Sen lisäksi jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet tämän suuren merkityksen, joka on finanssivakauttamisella, jotta voidaan varmistaa julkisen rahoituksen kestävyys. Ja ne ovat ymmärtäneet siis ennakkoehdot eh, kestävälle taloudelliselle kasvulle. Espanja ja Portugali viime viikolla ottivat käyttöön uusia tärkeitä finanssivakautuksen toimia, jotka ovat hyvin tärkeitä, mutta saman aikaan välttämättömiä tärkeitä toimia, jotta voidaan tämän julkisen velan kasvua rajoittaa 2010-2011. Esittelemme komission puolelta kattavan arvion uusien tavoitteiden ja toimien asianmukaisuudesta seuraavien kahden viikon aikana. Haluaisin painottaa, että kun nopeammin julkista velkaa pienennetään, niin se on olennainen osatekijä tässä rahoitusvakautuspaketissa, josta sovittiin 10. toukokuuta Ekofinissa. On yhtä tärkeää se, että molemmat maat ovat hyväksyneet tällaisia rakennemuutoksia, jotka antavat oman panoksensa talouskasvuun, erityisesti työmarkkina- ja eläkejärjestelmäreformit. Kun kiihdytetään finanssivakauttamista, niin se on välitön prioriteetti kautta Euroopan, niin samaan aikaan meidän täytyy koordinoida talous- ja finanssipolitiikkojamme niin, että sovelletaan sitä kuitenkin eriytyneesti eri jäsenvaltioissa. Toisin sanoen finanssivakautusta täytyy eriyttää sen mukaan, että miten haavoittuvassa asemassa kukin kansantalous on. Maat, joissa on vain vähän tai ei ollenkaan pelivaraa, niiden täytyy toimia etupainoitteisesti ja kiihdyttää toimia. Ja sitten ne, joilla on parempi finanssi, julkisen rahoituksen tilanne, niiden pitäisi pitää yllä tätä vähemmän rajoittavaa politiikkaa, jotta voidaan luoda työpaikkoja ja kasvuja Euroopassa. Tietysti olisi virhe pysäyttää pyrkimyksemme tähän. Muistakaamme, että euron ensimmäiset kymmenen vuotta ovat olleet menestystarina. Se on lähtökohta. Mutta kriisi on osoittanut, että meidän täytyy tunnustaa sen systeemiset puutteet Vertaispaine on, ei ole ollut riittävä. Hyvinä aikoja ei ole käytetty julkisen velan pienentämiseen. Talous, eh, makrotaloudellisia epätasapainotiloja ei otettu huomioon. Juuri tämän vuoksi viime viikolla 12. toukokuuta komissio esitteli kunnianhimoisen eh, kunnianhimoiset tavoitteet, jotta taloudellista hallintomallia voidaan parantaa Euroopassa. Haluamme budjetin ennakkoseurantaa parantaa, puuttua näihin makrotaloudellisiin epätasapainoihin ja perustaa tällaisen pysyvän ja laajan kriisinhallintapuitteen. Luotan parlamentin tukeen tässä, näissä tärkeissä ehdotuksissa. Ne ovat sen sydämessä, että saadaan Eurooppa 2020 strategiasta tulevina vuosina menestys. Meidän ehdotuksemme perustuvat kahteen periaatteeseen. Ensinnäkin ennaltaehkäisy on parempi kuin korjaaminen, puhumattakaan siitä, että annetaan sen eskaloitua kriisiksi, kuten nyt on nähty toiseksi. Vahvempaa finanssivalvontaa. Siihen pitäisi liittää laajemmat makrotaloudellinen seuranta, jotta päästään asioiden juurille ja alkuperille kestävässä taloudellisessa kasvussa. Ehdotuksemme perustuvat kolmeen kulmakiveen. Ensinnäkin meidän täytyy vahventaa sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia osia talous- ja kasvupaketissa sopimuksessa. Olennainen kulmakivi taloushallintomallissa on koordinoida talouspolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa etukäteen, jotta voidaan varmistaa, että kansalliset budjetit ovat johdonmukaiset yhteisten, yhteisesti sovittujen Euroopan politiikkojen ja sitoumusten kanssa. Niin että ne eivät vaaranna euroalueen vakautta kokonaisuutena ja myöskin muiden jäsenvaltioiden vakautta. Haluan sanoa tämän hyvin selvästi. Tämä ei tarkoita sitä, että valvotaan kansallisia budjetteja budjettikohdittain. Meillä ei ole mitään äh, aietta siihen, eikä myöskään resursseja tehdä niin. Sen sijaan se tarkoittaa sitä, että analysoidaan ja vertaisarvioidaan näitä laajoja budjettisuuntaviivoja ja äh, finanssien tasapainotiloja ennen kuin hallitukset välittävät budjettiesitykset parlamenteille. Ja tähän kuuluu tämä laillinen oikeus EUlle tehdä suosituksia ja pyytää korjaavia toimia, jotka perustuvat siis perussopimukseen. Jotkut ovat kritisoineet, että tämä on parlamentaarisen suverenisuuden loukkaus. Minä itse olen kansallisen ja tämän Euroopan parlamentin jäsen ollut ja olen täysin tietoinen asiaan liittyvistä arkaluontoisista asioista. Kuitenkin kaikki voivat nähdä, että kyse ei ole demokratian loukkaamisesta tai parlamentaarisen suverenisuuden loukkauksesta, vaan halutaan varmistaa, että jäsenvalmiotiomme kunnioittavat niitä samoja sääntöjä, joista he ovat itse päättäneet aiemmin. Toisin sanoen, puhua niin kuin saarnaa. Täytyy saada eh, aikaan eh, todellinen eurooppalainen dimensio talouspolitiikassa Euroopassa. Ei riitä, että tutkitaan kansallisia päätöksiä jälkikäteen. eu e erityisesti euroalueella tiedämme oikein hyvin, että kansalliset päätökset vaikuttavat kansallisten rajojen ulkopuolelle. Ja sen vuoksi koordinaatiota tarvitaan Euroopan tasolla ennen kuin kansallisia päätöksiä tehdään. Toinen kulmakivi on se, että mennään budjettiseurannan äh, äh, lisäksi siihen, että käsitellään makrotaloudellisia epätasapainotiloja. Miksi tämä on tärkeää? Kilpailukyvyn erot ja vaje- ja ylijäämämaiden äh, välinen ero on viimeisen kymmenen vuoden aikana suurentunut. Tämä on ollut tämän talouskriisin ja finanssikriisin alkuperänä, joka on iskenyt niin, niin kovasti ainakin joihinkin, erityisesti joihinkin jäsenvaltioihin, niin täytyy puuttua ennen kuin ne eskaloituvat kriisiksi. Sen vuoksi ehdotamme, että määritellään indikaattoreita ja tällainen tulostaulu ja tällaisista varoituskynnyksistä sovitaan ja annetaan varhaisvaroituksia ja suosituksia, jos tarpeen, Nämä indikaattorit voivat olla esimerkiksi yksikö, työyksikkökustannuksia, vaihtotaseen kehityskulkuja ja niin edelleen. On itsestään selviä, että tämä ei tarkoita sitä, että haluaisimme heikentää minkään maan vientikykyä, ei tietenkään. Sen sijaan pyritään saamaan talouskasvu tasapainoon kokonaisuudessaan Euroopassa jälleen – Eli vientikilpailukykyä täytyy vahvistaa siellä, missä se on tarpeen, ja kotimaista kysympää, missä se on tarpeen ja mahdollista. Näin pelataan eurooppalaisena tiiminä koko Euroopan hyväksi. Sitten kolmanneksi meidän täytyy olla hyvin selkeitä siitä, että euroalueella emme koskaan äh, häviä. Ei rohkaista ketään siihen, siis tarvitaan laaja kriisinhallintamekanismi euroalueen jäsenmaille. Väliaikainen mekanismi, joka 10. toukokuuta perustettiin, on rohkea ensimmä, ensimmäinen askel tähän suuntaan. Mutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä komissio ehdottaa äh, tällaista pysyvämpää mekanismia, jossa on tiukat poliittiset ehdot ja tietysti jossa opitaan viimeaikaisista kokemuksista. Kyllä, meidän täytyy välttää moraalisia varoja. Sen vuoksi mekanismista täytyy tehdä niin epä attraktiivinen, että kukaan ei, maa tai johtaja ei halua siihen vapaaehtoisesti turvautua. Mutta äskeiset kokemukset ovat osoittaneet, että on hyvä että palokunta on valmiina tällaiselle pensaan palaamiselle kuin että perustetaan palokunta sitten, kun pa- tämä, tästä on tullut laajempi metsäpalo. On Parempi katsoa kuin katua. Puhemies, hyvät jäsenet. Sitten lopuksi komission ehdotukset silaivat tietä tällaiselle ratkaisevalle askeleelle Euroopan taloushallintomallissa. Haluan kiinnittää huomioon myös toiseen hyvin tärkeään päätökseen samalta päivältä, kun näitä toimia ehdotettiin siitä, että ehdotetaan, että Virosta tulisi euroalueen jäsen omin ansioin. Yksi luku vain. Kun keskiarvoinen velka Euroopassa on noin 75 prosenttia, Virossa se on 7,5 prosenttia, ei 75, vaan 7,5 prosenttia. Siis hyvin kestävällä pohjalla. Tämä ehdotus lähettää tärkeän viestin kaikille siitä, että euroalue kestää paineen, sillä on itseluottamusta ja kestävä talous- ja finanssipolitiikka kantaa hedelmää jäsenvaltioille. Kaiken kaikkiaan komission aloitteet, kun ne hyväksytään, johtavat siihen, että taloushallintomalli syvenee olennaisesti Euroopassa ja euroalue laajenee. Ja Emussa on Emu täytyy saada todellakin elämään nyt. Stanoviska komissii. Kiitoksia komission jäsenille komission kannan esittelemisestä. Sitten Euroopan kansanpuolueen ryhmän nimessä puheenjohtaja Joseph Daul, olkaa hyvä. Hyvät puheenjohtajat, hyvät kollegat. Eurooppa on vihdoinkin reagoinut. Hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat vihdoinkin ryhtyneet toimiin, tarttuneet ongelmiin. Kymmenen päivä sitten päättivät tukiohjelmasta euron tukemiseksi. Se on suunnitelma, joka osoittaa yhteisvastuuta Euroopassa toisin kuin jotkut epäilevät. Se on suunnitelma, joka kuitenkin on riittämätön edelleen. Siinä tarvitaan myös valtion velan vähentämistä, alijäämän vähentämistä, neuvottelua budjetista ja sosiaalisista kysymyksistä 27 kesken. Me varmasti kaikki toistamme aamupäivällä. Kahden viikon ajan olemme toistaneet yhtä ja samaa, eli tehkäämme myös niin. Nyt meillä on suunnitelma, joka viime keskiviikkona sai täydennystä päätöksellä, josta kiitän komissiota. Siinä vahvistetaan merkittävällä tavalla myös vakaussopimuksen vaikutusta. Hyvät naiset ja herrat, me emme tästä selviä ilman näitä toimenpiteitä, emmekä tästä selviä ilman poliittista urheutta. Nimittäin ne toimet, joita joudumme hyväksymään jo yksittäin ja yhdessä, niin meidän täytyy ne nyt toteuttaa. Se koskee sekä oikeistoin kuin vasemmistonkin hallituksia. Valitettavasti urheutta ei Saksan sodemokraatilta löytynyt, kun valtiopäivillä, liittopäivillä siitä äänestettiin. Kuitenkin meidän täytyy jotain tästä oppia. Ensimmäinen oppi on se, että meidän täytyy nähdä, mikä on todellinen tilanne kansantalouksissa ja valtion hallinnoissa. Minä haluan, että komissio käyttää takuita ja myös käyttää pakotteita, eikä vain varovaisesti niitä valtioita vastaan, jotka eivät täytä kaikkia ehtoja. Me Totta kai olemme pelokkaita, kun sanktioita on tulossa. Totta kai myös teillä, kun pelkäämme pakotteita, kun huonosti ajamme, mutta tämä on vakavan politiikan perusta. Toinen oppi on se, että kaikkien täytyy nyt keskittyä hyvissä ajoin budjetin suuntaviivoihin. Komissio viime viikolla pyysikin tätä. Itse minä pyydin sitä täällä jo pari viikkoa sitten, minä tiedän. Se jäsenvaltiota kyllä ärsyttää, että heidän pitää nyt vahvistaa ja keskittää. Mutta heidän täytyy tottua siihen, että tulevaisuudessa hallitukset ovat ärtyneitä, jos valtiontalous olisi kuin elettäisiin pelkästään autiolla saarella, eikä tarvittaisi minkälaista yhteistä kuria. Ja se, mikä koskee kansallista budjettia, koskee yhtä lailla myös sosiaali- ja veropolitiikkaa. Jälleen kerran. Ymmärrän kyllä, että jotkut kansamiehet ovat vihaisia, että joutuvat muiden hyväksi uhrautumaan, kun tekevät vähemmän työtä ja saavat eläken aikaisemmin. Eikä sekään voi jatkua. Tämä onkin kolmas oppi tästä kriisistä minun mielestäni. Euro ei ole elinkelpoinen kuin vain, jos kollektiivisesti meillä on keinot sitä pitää yllä. Minä Volkeria rupean vaan kuunnella, kun hän on että meidän täytyy myös muuttaa kulttuuria ja käyttäytymistä, jos riskejä otamme. Ja meidän täytyy reagoida eurooppalaisesti. Lyhyen aikavälin politiikka jonka tarkoituksena on vain saada ääniä eikä menettää hallituspaikkaa, niin niiden tilalle tarvitaan keskipitkän ja pitkäaikavälin suunnitelmia. Ja meidän täytyy myös antaa yritykselle mahdollisuus investoida. Minun ryhmäni haluaa, että Eurooppa herää. Minun ryhmäni vaatii, että komissio tekee hommansa niin, että se myös käyttää tätä terapiaa jäsenvaltioihinkin, että tervehdyttävät valtiontaloutensa ja, ja käyttävät sanktioita tarvittaessa. Herra komission jäsen Rehn, te ette saa pelätä tätä. Teette tässä palveluksen eurooppalaisille, ette palveluksen jäsenvaltioille. Nyt kansallisen suurena ongelmana on kaikissa kokouksissa ollut, ovatko säästömme vielä taatut. Ja minä tiedän jokainen, joka on elänyt, tehnyt työtä koko koko elämänsä elää säästökirjansa varassa, niin siksi meidän täytyy antaa vastaus tähän, että säästöt säilyvät. Se edellyttää, että mitä komissio on pitänytkin tehdä tähän mennessä. Tässä yhteydessä EU 2020 saa merkityksensä vain, jos teemme työtä vakavassa hengessä yhteisesti, myös julkisen velan osalta – me taistelemme työttömyyttä vastaan ja koulutuksen puolesta, tutkimuksen ja innovaation puolesta. Totesin tämä eilen ja toistan sitä joka päivä. Jos säästöä tarvitaan kaikissa jäsenvaltioissa, niin myös meidän täytyy, kuten eurooppalaisten virkamiesten täytyy olla esimerkkinä. Muutoin emme ole uskottavia. Tämän halusin sanoa. Minä toivon, olen elänyt muutaman kriisin, vakavan ja syvänkin. Minä toivon, että tämä kriisi ainakin on uusi alku Euroopalle ja kansalaisille. Kiitos. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja. Sitten Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän ryhmäpuheenjohtaja Martin Schulz, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Eri, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Minä uskon, että tämä keskustelu tapahtuu erittäin vakavassa tilanteessa, joka on vakava ja uhkaava Euroopan unionille. Vuosikymmenten ajan me olemme noudattaneet laissez-faire hälläväliä ideologiaa. Vuosikymmenten ajan kaikki sellaiset on vaiennettu, jotka ovat asettaneet kyseenalaiseksi kapitalistisen talousjärjestelmän heikkoa kapitalistisen talousjärjestelmän. Tämä järjestelmä on ajanut meidät syvimpään finanssi-, talous- ja työllisyyskriisiin toisen maailmansodan jälkeen ja myös syvimpään moraaliseen ja legitimaatiokriisiin koskien instituutioita toisen maailmansodan jälkeen. Tämä järjestelmä on väärä Tämä järjestelmä on osittain epämoraalinen järjestelmä, se on perversi järjestelmä. Annan teille esimerkin siitä, mistä minä puhun. Monet kansalaisistamme ymmärtävät, eivät ymmärrä meidän asiantuntijoidemme sijaan Saksaa, mitä oikein tarkoittaa credit default swaps, mitä tarkoittavat nämä tällaiset anschließend als handelsware Velkakirjojen ostamiset. Miten velkakirjoja voidaan käyttää kauppatavarana? Varmasti Josef Doolin kauniilla maatilalla on tulipalovakuutus. Jos minä voin ostaa Josef Doolin palovakuutuksen, minä Martin Schulz, ja siinä tapauksessa, että hänen talonsa palaa, minä saan sen vakuutussumman eikä hän, niin silloinhan minä olen ihan minä, eikö tämä ole aivan perversiä? Kyllä tällainen järjestelmä täytyy kieltää ja romuttaa. Tällaisista mekanismeista me puhumme, eikä tässä ole kyse hassuista esimerkkeistä, vaan tässä puhutaan kalifornialaisen ammattiliiton eläkerahoista jotka haluttiin ostaa hetkerahaston kautta. Eläkerahasto meni konkurssiin ja kokonainen opettajien sukupolvi, jotka ovat maksaneet noihin, tuohon eläkerahastoon 40 vuoden ajan, on menettänyt kaiken. Tällainen järjestelmä on saatava kuriin. Näin ei voida jatkaa. Nyt hallituksilta vaaditaan paljon. Me olemme kuulleet teiltä, herra Lopes Garrido, me kuul- olemme kuulleet sen teiltä, herra Rehn. Tämä kaikki on hyvää. Me reagoimme minun mielestäni aivan liian myöhään. Moniin asioihin olisi pitänyt puuttua paljon aikaisemmin, kuten tässä talossakin on monta kertaa vaadittu. Nyt me puutumme hetkerahastoihin, mutta milloin me saamme eurooppalaisen eläke, ää, eh, anteeksi, luottoluokitusagentuurin? Onko se nyt normaalia, että amerikkalainen luottoluokituslaitos, ää, eh, jonka myötävaikutuksella Kreikkaa ajetaan alas ja seuraavana uhrina ovat Espanja ja Portugali. Minkälainen maailma tämä oikein on ja minkälaisia laitoksia nämä ovat, joilla on käsissään kokonaisten kansakuntien kohtalot? Tätä on vaadittu jo monta vuotta, että näihin asioihin pitää puuttua, mutta se on täällä torjuttu ihan samojen hallitusten toimesta, jotka tällä hetkellä väittävät hallinnoivan tätä kriisiä menestyksekkäästi herr kollege langen kollega Langen, tiedän, että te tulette tekemään tänään iltapäivällä ehdotuksen, että karnevaalipäivästä ei tulisi parlamentin istuntopäivä. Mutta jos te olette täällä, niin jokainen parlamentin istuntopäivä on karnevaalipäivä. Se nyt on paljon pahempi asia. Meillä on rakenteellisia ongelmia EU:ssa, jotka meidän täytyy ratkaista. Me olemme saaneet aikaiseksi valuutta- ja talousunionin, mutta tosiasiassa vain valuuttaunionin emmekä talousunionia. Meillä on talouspoliittinen tilkkutäkki Euroopassa, jossa 16 itsenäistä valtiota harjoittavat talouspolitiikkaa, joka on osin ristiriitaista, ei koordinoitua. Osittain ne toimivat toisiaan vastaan yhtenäisellä valuutta-alueella. Tämä on suuri vaara Kalifornia on konkurssissa, mutta se ei haittaa niitä, jotka täällä keinottelevat, koska Kalifornialla on 2,8 vain Euroopan euroalueen bruttokansantuotteesta. Meidän täytyy päästä irti vajeesta, siksi me tarvitsemme talous, koordinoitua talouspolitiikkaa. Se, joka sitä vastustaa, ei ole vielä ymmärtänyt mitään. Meillä on myös vakava legitimaatiokriisi. Ihmiset ovat sitä mieltä, että tämä talousjärjestelmä on tullut tiensä päähän. He eivät enää luota tähän järjestelmään. Ja he kokevat, että sekä valtiolliset että ylivaltiolliset instituutiot ovat tämän systeemin alamaisia, eivätkä siksi luota enää valtiollisiin eivätkä monikansallisiin instituutioihin. Siksi Ihmiset tässä etsivät pakoa takaisin kansalliseen retoriikkaan. Tämä on kolminkertainen ristiriita. Luottamuskriisi meidän taloussysteemiimme, meidän valtiollisiin instituutioihimme ja monien takaisin pakeneminen kansalliseen politiikkaan ja kansalliseen puheenparteen. Tämä on nyt kokonaisuus, joka vaarantaa EUn kokonaisuudessaan. Me tarvitsemme taloushallintoa, me tarvitsemme voimakkuutta ja vahvuutta saadaksemme omat tavoitteemme läpi. Ja herra Joseph Daul voisi olla hieman pidättyväisempi kritisoidessaan muita puolueita. Kiitoksia. Sitten liberaalidemokraattien liiton ryhmän ryhmäpuheenvuoro, puheenjohtaja Kiefer Hofstad, olkaa hyvä. Puhemies, kansallismielinen retoriikka tai markkinoiden retoriikka eivät kyllä meille tuo tarvittavia ratkaisuja päästäksemme kriisistä, jossa olemme. Mitä me nyt olemme kokemassa tänä päivänä, puhemies? Minun mielestäni ei ole mikään rahatalouden kriisi Euroopassa, Euroopan unionissa. Ei se ole välttämättä yhtenäisvaluutankaan kriisi, vaan taloudellisen hallintomallin kriisi. Sitä me olemme nyt kokemassa tänä päivänä. Jopa siitä, että jäsenvaltioilla on ollut pakko siitä, että heidän hallitusten välisellä menetelmällään he mukaan pystyvät ratkaisemaan Euroopan ongelmat. Kun sen sijaan tällaisessa raha-alueessa pitäisi käyttää yhtenäistä hallintomallia, yhteisön mallia, eurooppalaisen edun ajamiseksi eikä pelkästään jonkinlaisen kansallisten etunäkökohtien yhteenliittymän pohjalta, niin että siellä on pelkästään Euroopan neuvosto ja neuvosto päättämässä. Siksi tämän minä haluaisin ottaa esille viestinä aamupäivällä. Herra Garrido, todellakin teille ensimmäisenä puhuisin. Ehkä pyytäisin, että puheenjohtajavaltio Espanja pyytäisi neuvoston jäseniltä, että vaikenisivat hetkeksi kriisistä ja eurosta, nimittäin joka kerta kun on mukaan löydetty ratkaisu niin, että euroa voitaisiin auttaa, niin sitten joku hallituksen tai valtion päämies tulee ja sanoo sanasen ja sitten sapotoi päätöksen, johon juuri on päädytty. Siis ensin pitäisi neuvostolta pyytää, että vaietkaapa pikkuisen neuvostossa, antakaa komission tehdä työnsä ja keskuspankinkin niin, että päästään kohti ratkaisuja. Toinen viestini on komissiolle osoitettu. Herra Rehn, minä uskon, että te olette tehneet rohkeita päätöksiä viime keskiviikkona, menevät kyllä oikeaan suuntaan, mutta komission pitää mennä vielä pidemmälle. Tällä haavaa meillä on työryhmä vain neuvostossa kokoontuu ratkaisujen löytämiseksi jon, joskus lokakuuhun mennessä tai vuoden loppuun mennessä. Minusta se on liian myöhään. Komissiolla on aloiteoikeus. Ja sen on tarjottava kokonaisvaltainen kunnianhimoinen paketti tulevina viikkoina ja kuukausina. Näin täytyy tehdä. Ei tässä voida odotella jonkun task forcen työtä neuvostossa, että tiedämme mitä pitää tehdä. Nimittäin komission täytyy aloite tehdä. Ja komission täytyy tehdä aloite kokonaisvaltaista paketista, joka tuodaan neuvoston pöydälle ja parlamenttiinkin minun mielestäni vielä neljä elementtiä. Ensinnäkin täytyy vahvistaa vakaussopimusta. Todellakin me tarvitsemme pakotteita ja minä tuen toivottavasti kaikki niin muutkin voivat tukea herra Reinin ajatusta siitä, että siinä paketissa kyllä kansallisten parlamenttien täytyy budjetissa hyväksyä ja jonkinlainen skrutinin valvonta on Euroopan komissionkin voimin tehtävä. Ja onko siinä sitten lähipäätöstä vai ei? Kyse on enemmänkin lojaalisuudesta, vakaussopimusta ja euroa kohtaan. Ei sanoa, voi sanoa yhtäältä, että ollaan mukana vakaussopimuksessa sitten myös euroalueessa, mutta toisaalta, mitä nyt budjettiin tulee, niin ei ole mitään tekemistä euron kanssa. Se on meidän toimivaltaamme ja pelkästään kansallista toimivaltaa. Toiseksi, minä uskon, että tuossa paketissa tarvitaan myös EU 22 strategia, joka olisi vakuuttava, herra Karigo. Mitä nyt neuvoston pöydällä on, ei ole kovin vakuuttavaa. Te päätätte tämän kesäkuussa, mutta mitä te oikein saatatte päätökseen? 2020 strategiassa. Tämä koskee myös Lissabonin strategiaa, joka meni mönkään. Ja siksi meillä oli enemmän avoin koordinaatiomenetelmä. Jos nyt vakavasti teette neuvostossa työtä, niin nyt komissiolla täytyy antaa kaikki välineet, jotta nimenomaan komissio saisi tämän strategian kuntoon niin, että kriisistä päästään. Kolmanneksi varmasti tarvitaan eurooppalainen valuuttarahasto, joka korvaisi tämän vakausmekanismin, joka nyt on ollut käytössä, koska tämä vakaussopimus, vakausmekanismi, itse totesi herra Rehn, ei se ole riittävää. Mekanismi on uutta hallituksen välisyyttä, jota taas on vain kasattu kokoon. Ja sitten kaikkien jäsenvaltion täytyy hyväksyä tämän mekanismin. Ja eihän tällainen järjestelmä voi toimia pitkällä aikavälillä. Siksi me tarvitsemme eurooppalaisen valuuttarahaston, jota johtaa Euroopan unionin komissio tai eikä keskuspankki, eivätkä ne päätökset, joita tehdään euroalueen 16 jäsenvaltio. Sitten tarvitaan myös omat rahoitusmarkkinat. Sitä me komissiolta odotamme. Kunnianhimoa, rohkeutta tehdä esityksiä neuvotteluihin sekä neuvostolle että parlamentille. Panie przewodniczący, za wypowiedź. Kiitoksia tästä sitten vihreiden ja vapaanallisien ryhmän puolesta ryhmäpuheenvuoro puheenjohtaja Rebekka Harms. Puhemies, hyvät naiset herrat, ryhmälläni on tehty jälleen päätös, että suhtaudutaan positiivisesti tähän finanssivakautusjärjestelmään, joka, josta noin kaksi viikkoa sitten päätettiin. Mutta Samaan aikaan vaaditamme sitä, että on enemmän yhteistä talouspolitiikkaa, enemmän finanssipolitiikkaa yhteistä. Se ei ole minun ryhmälleni mitään uutta. Siinä on pitkä, monien vuosien traditio. Mutta herra Rehn, hyvä neuvoston edustaja, me liitämme tämän myös siihen, että vaadimme, että nyt lopultakin vakavasti päätetään Euroopan tasolla ei pelkästään sitä, että torjutaan kriisin oireita, vaan että käsitellään kriisiä kokonaishaasteena. Analyysimme on se, että 2008 vuoden jälkeen olemme korjanneet oireita, siis 2008 vuoden jälkeen. Sitten kun, sen jälkeen kun Lehman meni konkurssiin, niin me olemme pankkeja pelastamassa. Haluan sanoa vielä, että pitää olla rehellisiä kansalaisia kohtaan. Toissa viikonloppuna ei euro ole vielä tullut vakautetuksi. Toissa viikonloppuna monet ranskalaiset ja saksalaiset pankit pelastettiin. Tämä nähtiin erittäin hyvin pörssikursseissa sitten jälkeen, vähän sen jälkeen, mitä tapahtui. Mutta tästä pelastamisesta täytyy päästä pidemmälle. Se maksaa miljardeja ja miljardeja. Emme vielä tiedä, että mistä tämä raha pitäisi saada ja nyt ECOFin sopua katsoo, niin on sovittu vain pienistä askeleista siitä, että tulee vähän sääntelyä rahoitusmarkkinoille. Vaatimuksena on, että valtion pitää palata finanssimarkkinoille. Sen ei pidä enää antaa pitää itseään spekuloijien ja pankkien otteessa. Pankit ovat järjestelmälle relevantteja, mutta tässä järjestelmässä täytyy olla jotain kauheasti pielessä, kun politiikassa aina suvaitaan sitä, että valtio ajetaan näin, valtiota ajetaan näin sivuraiteille. Haluaisin lyhyesti tehdä yhteenvetoa nämä tietyt asiat ovat sellaisia, jotka pitää selkeästi päättää. Joissakin jäsenvaltioissa on merkkejä siitä, että mennään oikeaan suuntaan, mutta uskomme, että EUn laajuisesti nämä myrkylliset paperit täytyy kieltää, tämä lyhyeksi myynti täytyy kieltää, hedge-rahastot pitää panna hyvin li- lyhyen liekaan ja finanssitransaktiovero ei pidä olla enää juhlapuheiden aiheena, vaan se, että tarvitsemme todellakin tätä veroa Muun muassa se, että mitä teemme julkisella rahoilla, että se voidaan uudelleen rahoittaa. Että spekulantit ja pankit osallistuvat. Se ei saa olla pelkästään sunnuntai-juhlapuheita, vaan kun tämä vero otetaan käyttöön, niin se voidaan taata käytännössä. Sitten toinen asia on koordinoidun budjettipolitiikan asema Euroopassa ja budjettikuri. Saksasta tunnen tämän budjettikurisanan oikein hyvin, mutta ehdottaisin, että kriisinhallinnan yhteydessä ja kun päätetään Eurooppa 2020 strategiasta, niin vielä puhuttaisiin siitä, että mitä oikeastaan haluamme, miten jäsenvaltiot, miten Eurooppa kohtelee, tai miltä, miltä, miten kansalaiset kokevat nämä viiden vuoden kuluttua? Mikä pitäisi olla Euroopan strategia? Pitäisikö sen olla tällainen murimurtaja valtion sosiaalista vastuuta kohtaan? Miten ajattelette tämän? koulutun yli, kirjastot, yliopistot, vanhustenhoito, museot, teatterit, kollega Konpendit sanoi viikko sitten, että Kreikka tarvitsee enemmän aikaa saneerausohjelmalleen. Minähän tunnen monien valtioiden huonon julkisen talouden tilan. Tarvitaan aikaa, jotta voidaan nähdä, että miten tästä pitää mennä eteenpäin. Tällainen ja sosiaalista turvallisuutta vastaan, niin eihän se niin voi olla. Eikä siinä puhuta sitä vastaan, että voidaan tehdä huolellista talouspolitiikkaa, että sukupolvien välille saadaan oikeudenmukaisuutta vihreänä me olemme olleet mukana tekemässä tällaisia vastuullisia budjetteja. Sitten ilmastopolitiikka, kestävä kehitys. Niiden merkitys täytyy myös ottaa huomioon. Innovaatiot teollisuuteen, talouteen, ilmastoystävällinen tuotanto, julkisen liikenteen organisointi, se ei saa jäädä jälkeen ja sivuraiteille. Meidän täytyy innovaation kautta, tulevaisuusajattelun, kestävyyden kautta huolehtia näistä. Ja tähän tarvitaan rahaa. Ja hyvät naiset ja herrat, on tapu puhua uusista veroista. Sanon kuitenkin teille, että olen vakuuttunut siitä, että tästä kriisistä ei päästä ulos, jos ei puhuta tästä tabusta, joka on valtion rooli ja järkevän verotuksen tabu, jos tästä ei puhuta. Kiitoksia. E, Kiitoksia. Konservatiivien reformistien ryhmän puolesta ryhmä puheenjohtaja, puheenjohtaja Kirkhope. Presidents. Puheenjohtajat, komission jäsen. On ikävä kyllä tullut aika luonteenomaiseksi Euroopan unionin tukijoiden parissa uskoa, että kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisu integraatiosta. Tässä mennään pieleen. Liian usein ei tarvita lisämekanismeja ahneuspolitiikan toteuttamiseksi, vaan poliittista tahtoa sitoutua jo olemassa oleviin sitoumuksiin, joita ei ole toteutettu. Siksi minä todellakin toivon, että EU 2020-aloite, joka välttämätöntä kyllä on selviäksemme kriisistä, ei joudu tähän samaan ansaan mitä tulee euroalueen kriisiin. Meidän pitäisi välttää mukaan samanlaisia kriisejä jatkossa. Tarvitsemme toimivaltaa niin, että tiedämme, miten hallitukset laativat budjettinsa ja meillä olisi tiukempia pakotteita valtioita kohtaan. Mutta budjettietoa piti olla jo käytettävissä, mutta se oli epätarkkaa ja huonosti valvottua. Tiedon laadun ja myötä varmasti tarvittaisiin vaativimpia mekanismeja vai? Ja totta kai pakotteitakin oli aikaisemmin, mutta ne eivät ole uskottavia. Ei tarkoita, että ne tulevat käyttöön, jos niiden ala laajennetaan tai että ylipäätään sitä otetaan vakavastikaan. Lisäksi se, että tarjotaan lainaa, koska näin budjetit paisuvat eikä välttämättä lainanotto parane, niin siinä viedään pohjaa terveeltä valtiontaloudelta, jota meidän pitäisi vahvistaa sen sijaan. ECRS haluamme, että euro on menestystarina niille, jotka siihen ovat halunneet mennä ja jotka ovat mukaan laajemmin Euroopan taloudessa, mutta se edellyttää jäsenvaltiot kantavat vastuunsa vakavassa hengessä. Olkoot rehellisiä keskenään ja täyttäkööt myös sitoumuksensa. Se, että komissio itsekin on tunnustanut, että se uskoo, että ehdotukset saattavat johtaa siihen, että talous ja rahaliitto vain syvenee, niin ei ole ihme, että jos englantilainen versio maaliskuun huippukokouksen tekstistä viittasi governance-ilmiön, hallintomalliin, mihin komissiokin on viitannut, niin siellä viitattiin gouvernement, hallitukseen, ranskankielisessä versiossa, ikään kuin nyt halutaan rahoitushallitusta, mutta puhemies, tässä ei korottaisi ongelmia, se olisi huonoksi kansalaisille, jäsenvaltioille ja väittäisin, että myös Euroopan unionillekin. Dziękuję panu przewodniczącemu. Kiitoksia puheenjohtaja. Sitten GUE kautta NK-ryhmän ryhmäpuheenvuoro. Puheenjohtaja Biski, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, viimeiset neuvoston kokoukset viittaavat syviin muutoksiin. Se, mitä me tällä hetkellä elämme, on Eurooppa-politiikan guvernamentalisaatioprosessi. tätä on vahvistettu ja Lissabonissa mekin kehuimme tämän politiikan vahvistamista, mutta tällä hetkellä hallitukset tekevät aivan konkreettisia sitoumuksia ja käyttävät erittäin suuria rahasummia. Parlamenteilla on ollut liian vähän sanomista tähän ja sitä vastaan me haluamme taistella. Ne metodit, joita hallitukset ovat käyttäneet, on ö, pantu suuria summia itse itsensä pulaan saattaneille pankeille kasinokapitalismi on verorahoilla pelastettu ja näissä pelast- silloin kun on pelastettu velkaantuneita valtioita, niin silloin on oltu hitaampia. Jostain on sitten kaivettu 750 miljardia ja väitetty, että tässä pelastetaan nyt taloudellinen kehitys. Mielestäni tässä pelastetaan pikemminkin pankkien pääoma. Kyllä Euroopan unionin pitää olla enemmän kuin vapaat sisämarkkinat, joilla on yhtenäinen valuutta. Komission puheenjohtaja Barroso on aivan oikeassa, kun hän sanoi, että ilman taloudellista unionia voimme unohtaa valuuttaunioninkin saman tien. Tosin en vielä näe selkeitä ääriviivoja. Se, että puhutaan epäonnistuneesta vakaus- ja kasvusopimuksesta liittyy aika vähän talouspoliittiseen vakavasti otettavaan koordinointiin. Meiltä puuttuu sosiaaliunioni, meiltä puuttuu se, että meillä on kestävästi vaikuttava rahoitusmarkkinoiden sääntely, koordinoitu veropolitiikka, koordinoitu palkkapolitiikka. Meiltä puuttuu Äh, transaktiovero, josta on puhuttu jo hyvin kauan, mutta vain puhuttu. Nyt on aika saada sosiaalivaltio EUn instituutioiden sisään, eikä romuttaa sosiaalivaltio. Kyllähän kreikkalaiset ja monet muutkin kansat nimenomaan pelkäävät siksi, että sosiaaliasioihin puututaan. Nyt pitää harmonisoida korkealla tasolla sosiaaliset standardit ja nyt veroparatiisit täytyy vihdoinkin saada pois. Kun rahoitusmarkkinakriisiä vastaan taistellaan, tässä edetään aivan etanavauhtia. Tämä on liian vähän, kun ajatellaan, kuinka nopeasti keinottelijat toimivat. Yhä enemmän on hätätila- hätätilanteita, joissa äh, tappiot sosialisoidaan ja voitot privatisoidaan. Pankit eivät saa suoraan ottaa rahaa valtion avulla veronmaksajalta. Minun mielestäni yksi asia on varma. Pankkiryöstäjän käsite on määriteltävä uudelleen. Kiitos. Euroopan voinnos. Kiitoksia sitten Vapauden ja demokratian Euroopan ryhmäpuheenvuoro Niki Chavella. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä komissio. Haluaisin ihan henkilökohtaisesti kiittää teitä tästä kovasta ja tulosrikkaasta työstä, jota on tehty oman maani Kreikan puolesta. Haluaisin kaikkia osapuolia täällä parlamentissa kiittää tuesta ja solidaarisuudesta Kreikalle. Hyvät naiset ja herrat, hyvä komission sen kolme ehdotusta minulla on. Hyvät kollegat, todellakin toivoisin ja haluaisin tukea näille ehdotuksille. tällaisen pysyvän välineen perustaminen tälle talouden hallintomallille. Bruegel-instituutti on tällainen ajatushautomo. Talousasioista on tehnyt tästä ehdotuksen, se kuuluu seuraavasti. EKP pitäisi taata 60 prosenttiin asti bruttokansantuotteesta valtioiden lainat. Näitä kutsutaan nimellä Blue Bonds. Ja mitä 60 prosenttia, mitä siitä mennään yli, niin siinä pitäisi sitten olla markkinaehtoiset lainat. Ne ovat sitten, niitä kutsutaan nimellä red bonds, jossa on korkeampi korko. Tämä on ehdotus pysyväksi välineeksi taloushallintomallille. Emme tarvitse uusia mekanismeja. Aivan nopeasti voidaan tämä ehdotus toteuttaa. Sitten Kreikan suhteen vielä kaksi ehdotusta. IMF on määritellyt kolmesta viiteen vuoteen pidentänyt tätä Kreikan lainan maksuaikaa. Jos tämä pidennys, jos se toteutetaan eurooppalaisien lainanantajien taholta, niin sitten on paljon helpompi Kreikalle maksaa velkansa pois. Ja se on markkinoille tietysti myös positiivinen merkki. Ja sitten vielä toinen ehdotus. Kor- Kreikan avun korko Tällaisen korkotason rationaalinen hallinnointi olisi tärkeä asia. Silloin saataisiin rahaa Kreikalle, joka hyödyttäisi Kreikan taloutta ja sen kehittämistä. Nyt Kreikan hallitus yrittää vähentää velkoja, mutta samaan aikaan ei voida tehdä kasvuinvestointeja. Olisi hyvä, jos rinnakkain voisi olla tällaisia kehitys- ja kasvupyrkimyksiä. Toivon lopuksi, että Kreikan kriisi on nyt ainoa paha, Euroopan täytyy maksaa. täytyy maksaa tästä höllästä taloudenpidosta. Pitäisi jo pitkän aikaa sitten olla perustettu tällainen taloushallintomalli. Siis tämä oli nyt liian pitkä puheenvuoro. Seuraavalla kerralla pitäkää puheenjohtajasta kiinni. Niin paljon Kreikasta puhutaan, mutta seuraavalla kerralla pitäkää puheenjohtajasta kiinni, olkaa hyvä. Ja Puhemies, kun teistä tuli parlamentin puhemies viime vuonna, totesi, että haluatte kohdella kaikkia puolueryhmiä yhtäläisesti. Olen huomannut, että keskustelussa herra Schulz meni kaksi minuuttia yli kaikki ryhmät meni ja nyt otitte vain silmätikuksi yhden ryhmän. Voitteko kertoa miksi? Eh, ja, ja kontrolluję. Chciałem pani powiedzieć, że... Haluaisin kertoa, että kontrolloin tätä puheaikaa oli todellakin ajan ylityksiä, jotenkin kymmeniä sekunteja. Rova, joka äsken puhui, niin siinä ylitys oli pisin, mutta sallin sen sen vuoksi, että hän edustaa Kreikkaa. Ja tässä kuultiin sellaisen ihmisen mielipide, joka asuu Kreikassa. Mielestäni se oli tärkeää, mutta yleensä en salli puhajan ylitystä. Mutta varmaan kaikki olemme sitä mieltä, että tämä äskeinen puheenvuoro olisi erityisen tärkeä. Sitten herra Francisco Sosa Wagner sitoutumattomista. Ha sido necesario, señor presidente. Arvoisa puhemies, on ollut välttämätöntä joutua kuilun eteen ja taloudellisen romahduksen äärelle, jotta hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat ymmärtäneet, että tarvitaan enemmän Eurooppaa eikä enemmän nationalismia. Ja nyt on toimia, kuten esimerkiksi se, että veto-oikeutta ei enää voida käyttää Euroopan neuvostossa ja myös yhteisiä rahoitustoimia. Vihdoin olemme ymmärtäneet, että olemme kaikki samassa veteessä, veneessä ja että meidän ei pidä vain keskittyä yksittäisiin tilanteisiin ja vieläpä improvisoidusti mutta minä mietin, onko tämä vain jokin ohimenevä tilanne vai todella uusi alku taloudelliselle hallinnolle Euroopassa. Sitä me tarvitsemme, todellista hallinnointia, jos haluamme olla uskollisia EUn perustaja isille. Eli kaikki ne uudistukset, joilla Eurooppaa vahvistetaan ja jotka tekevät budjettikurista ja verokurista todellisuutta, ovat tarpeellisia. Meidän täytyy unohtaa nostalgiset suvereniteetit ja vahvistaa Euroopan komissiota, vahvistaa tätä parlamenttia. Se on ainoa resepti, jolla voidaan rakentaa Eurooppaa, joka muussa tapauksessa katoaa kuin varjo vain. Kiitos. E, Kiitoksia. Sitten muut kuin ryhmäpuheenvuorot listan mukaan haluaisin kertoa, että keskustelu on hyvin tärkeä. Sillä on suuri merkitys siihen, mitä EU:ssa tapahtuu tulevaisuudessa. Sitten kollega Wortman, call, kaksi minuuttia, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, minä olen oppinut, että jos Joseph Dolin tilalla syntyy tulipalo, niin minun mielestäni tärkeintä on ensin sammuttaa tulipalo se oikeastaan se päätös, joka on tehtävä nyt neuvostossa ja komissiossa esitetty yhtenä viikonloppuna, päätettiin 100 miljardin paketista. Nämä säännöt edellyttävät vielä vahvistamista. Neuvosto päätti tästä ja meidän pitäisi päästä myös päättämään tästä yhtä lailla. En ole kuitenkaan aivan varma, että jos me ryhdymme yksiin toimenpiteisiin, että me silloin toimimme järkevästi. Me tarvitsemme kestävää taloudellista kasvua, työpaikkoja kansalaisille, me tarvitsemme terveitä yrityksiä. Se on ainoa, se on ainoa keino, että meillä on vakaa talous ja vakaa valuutta. Kunnianhimoinen EU 2020 strategia tarvitsee myös sitä, että me noudatamme vakaus- ja kasvusopimusta. Se on keskeistä. Se puolestaan vaan edellyttää vahvaa talouden hallintomallia. Se on myös meidän päätöslausemme ytimessä. Me tuemme komission jäsen reeniä, mutta minä olen sitä mieltä, että on aika vastuutonta, että sosiaalidemokraatit ovatkin päättäneet vetää pois tukensa. Keinottelu ei ole kriisin syy. Se on totta kai syventänyt ja pahentanut sitä. Me haluaisimme, että me voisimme tämän vastuuttomuuden jotenkin rajata. E, pan Hannes, 2 minuutti 30, bardzo proszę. Hannes Svoboda, 2,5 minuuttia. Hannes Svoboda, liebe, bardzo proszę. President, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frau Wortmann. Puhemies Rauha Wortmann call on kahdessa asiassa väärin. Emme halua, että Daulin tila palaa. Haluamme ennaltaehkäisyä ja se on tämä tavoite. Ja se, mitä herra Rehn on ehdottanut, sitä tuemme. Suurimmat osat näistä ehdotuksista, joita on ehdotettu, tehdään silloin, kun, tai tehdään sen aikana, että kun Daulin tila palaa. Herra Karidikin sanoi tänään. Hiljalleen ovat nämä päätökset tulleet voimaan. Ja hiljalleen olemme huomanneet, että mitä on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, sanotaan Euroopan unionissa. Sitten on viitattu siihen, että nämä erot kilpailukyvyissä euroalueiden välillä ovat laajentuneet, eivätkä ole pienentyneet. Siitä nyt keskustelemme. Se, mitä herra Reinet oli mainittanut, mikä on meille hyvin tärkeää, on se, että erot köyhien ja rikkaiden välillä Euroopassa laajenevat. Ja vaikka tämä kuulostaisi marksismilta, niin meille äh, tämä on sosiaalisesta turvallisuudesta kyse ja sosiaalipolitiikasta, mutta joitakin se ei täällä kiinnosta. Haluamme, että nämä taloustoimenpiteet, tiukat budjettitoimet, joita ihan oikein ehdotatte, niin ihmiset huomaavat, että pitäisi huomata, että, tai jos ihmiset huomaavat, että tätä euroa, Eurooppaa luonnehtii erot köyhien ja rikkaiden välillä. Ja sen vuoksi vaatimus, vaatimuksemme komissiolle ja neuvostolle ensinnäkin. Tietysti kilpailukykyeroja täytyy jälleen pienentää. Se täytyy onnistua ja siinä olette oikeassa, että olette täysin oikeassa. Kilpailukyky maissa kuten Kreikassa, ja niin edelleen, sitä täytyy parantaa. Kyse ei ole kilpailukykyehtojen huonontamisesta Hollanti, Itävalta, Saksa, vaan kilpailukykyehtojen parantaminen myöskin heikommissa maissa. Se on ihan oikea strategia, mutta tiedonannossa herra Rehn, sieltä puuttuu konkreettisia ehdotuksia, miten haluatte sen tehdä. Kun sanoitte, puhuitte tänään eläke- ja työmarkkinareformeista. Sehän on oikein, mutta eihän se riitä. Ei se riitä työmarkkinoita reformoida ja eläkkeitä reformoida, jos infrastruktuuria ei paranneta, jos ei hyödynnetä sitä, mitä Eurooppa 2020 eh, strategiassa on sillä, siis mitä tulee vihreään teknologiaan, niin ei se onnistu näiden tavoitteiden päästä. Kilpailukyky ja sosiaalinen turvallisuus on se, mitä Eurooppa tarvitsee. Kiitoksia. Pani Adina Joanna Valian. Sitten Rova Valean, puolitoista minuuttia. Thank you. I would like to make a... Kiitoksia. Haluaisin ottaa esille tilanteen jäsenvaltioista, jotka ovat euroalueen ulkopuolella. Kuitenkin heillä on samat huolet. Poliittiset johtajat maissamme ovat myyneet ajatusta, että EU-jäsenyys on nähtävä takuuna kurimukselle taloudessa, mutta nyt tilanne onkin toinen. Euroa vastaan yökytään kaikilta suunnilta, huolimatta kaikista ponnisteluista tiedämme, että lisää rahaa voidaan panna, mutta se on vain pikaratkaisu. Tämä on äärimmäisen vakava tilanne. Me tarvitsemme poikkeuksellisia toimenpiteitä. Me emme voi enää välttää syvempää integraatiotaloudessa. Se edellyttää lähempää poliittista unionia myös, koska meillä on tällainen epätasapaino. Syntyy eroja jäsenvaltioiden kesken. Siksi täytyy myös taata kuri Euroopan unionin tasolla ja se edellyttää hyvää hallintomallia ja hyviä mekanismeja. Meidän täytyy löytää keinoja rohkaista investointia, houkutella pääomaa ja leikata byrokratiaa. Meidän täytyy käyttää järkeviä toimenpiteitä myös hallitusten voimin. Esimerkiksi Romaniassa hallitus leikkaa eläkkeet ja palkkoja sen sijaan, että virkavaltaisuutta leikkaisi tai annettaisiin politiikkaan rahaa. Romaniassa meillä on e- e- enemmän virkamiehiä kuin IMF, mutta sen sijaan viedään palkkaa lääkäriltä ja opettajilta. Minä kehotan nyt, että komissio on näiden ehdotusten takana eikä alistu jäsenvaltioiden painostuksen alla, koska harva voi tässä olla esimerkkinä. Eh, pan Philippe Lambert. Kiitoksia sitten herra Philippe Lambert, puolitoista minuuttia. Oui, messieurs, chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, me tarvitsemme julkisia menoja, jotka ovat vastuullisia ja budjetteja on tasapainottavia. Ja tämä tarkoittaa, että menoja hallinnoidaan vastuullisesti ja siksi meidän täytyy vastavuoroisesti valvoa toisiamme vertaisina. Haluan ennen kaikkea kertoa neuvoston henkilöille, jotka ovat etupäässä herroja, että se, että on, on väärä kuvitelma, että pelkkillä menojen leikkauksilla saamme tämän tilanteen hallintaan, koska se vaivuttaa Euroopan lamaan ja silloin meidän sosiaaliverkkomme, sosiaalinen turvaverkkomme kaatuu ja se on eurooppalaisen identiteetin, identiteetin kulmakivi. Täytyy myös investoida. Ei ole kysymys vain vajeiden leikkaamisesta, vaan on myös investoitava tulevaisuuteen ja meidän täytyy löytää myös uusia tuloja. Siksi meidän täytyy saada transaktiovero voimaan. Rahoitussektorin täytyy maksaa tästä myös ja meidän täytyy myös saada maksamaan veroja ne, jotka ovat eniten saaneet hyötyä esimerkiksi energiasektorin tilanteesta. Ja me emme voi antaa lahjoja kenellekään esimerkiksi sellaiset yritykset, jotka nauttivat veroparatiisesta, ne täytyy saada kuriin. Nyt on saatava tabut pois, paitsi verotabu, myös suvereenisuustabu, jota te neuvoston henkilöt EPPn tuella jatkuvasti puolustatte. Nyt me tarvitsemme tosiaan juuriin käypää keskustelua. Haluaisin rohkaista puheenjohtaja keskeyttää puhemies. Sitten edustaja Epping, puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kysyttiin, onko exit-strategia tästä kriisistä, ja sanoin, kyllä on. Sitä kutsutaan finanssikonservatismiksi. Ongelmahan on ollut, että Julkinen, julkisesti käytettiin liikaa rahaa liian pitkään. Julkinen sektori oli kontrollin ulkopuolella monien vuosien ajan. Myös hyvinä aikoina Saksan hallitus herra Sheridan meni yli 3 prosentin katon. Ja Kreikka on tietysti kamppailut koko ajan, koska Kreikan poliittinen luokka ei pysty ollenkaan hallinnomaan rahaa. Nyt oli stabiilit vakaussopimus. Mitä herra Brodin sanoi siitä 2002? Tiedätte, olitte hänen kabinetin puheenjohtaja. Sanottiin, että vakaussopimus oli tyhmä, joten sitä täytyy muuttaa. Hän, hän oli perussopimusta valvoja. Nyt nähdään tulokset siitä. EU kohtaa finanssikonservatismia monien vuosien ajan, ja se on hyvin tärkeää, mutta se muuten tarvitaan innovointia, enemmän vapaata markkinoita, enemmän yrittäjyyttä, herra Schulz. Tarvitsemmeko verotusta? Herra puheenjohtaja Espanjasta ei. Se tekee asioista vielä pahempia. Se saa Euroopan äh, taantumaan ja te olette käänteinen Robin Hood. Ymmärrän, että ihmisten kiukku, ihmiset, joilla on eläkkeitä ja säästöjä, ymmärrän saksalaisia veronmaksajia. He tietävät, että heidän täytyy maksaa, mutta Saksan veronmaksajat eivät voi aina maksaa. Ja herra Ferschafta, teille vielä sananen. Kertokaa Rova Merkelille, että, tai, kun sanotte, että Merkeläkään te enää puhuko eurosta, niin se on aika autoa teidän suustanne tulevaa puhetta. Merci, monsieur le président. Vous ne... Kiitos puhemies. Haluaisin, rahoitusmarkkinat eivät rauhoitu, ellei puuttu pyhään periaatteeseen, joka liittyy pääomien täyteen vapaaseen liikkuvuuteen. Ja väitetään kilpailukyvyksi, mutta oikeastaan se on kilpailun epätä, eriarvoisuutta. Nyt on paljon pöydällä esityksiä, mutta tässä halutaan vain rauhoitella markkinoita ja kansa kärsii ja itkee. IMF on tulossa myös meidän pelloillemme. Miksi et kuule tarkemmin tästä päätöksestä? Nyt annetaan ruvetaan ottamaan valtaa toisilta ja ruvetaan, ruvetaan hallitusten budjetin tekoakin. Puhutaan alijäämästä ja velasta. Miksi ei koskaan puhuta sitä mahdollisuudesta, että meillä on tulojakin, jos on alijäämä. Se johtuu siitä, että jatkuvasti verotusta on alennettu, varsinkin pääoman osalta on luotu yhä eriarvoisemmalle rikkauden ja hyvät olosuhteet. Nyt täytyy ryhtyä toisenlaisiin toimenpiteisiin. Täytyy muuttaa Euroopan keskuspankin asemaa ja perusjärjestelmää. Todellista yhteisvastuun tunnetta tarvitaan. Puhuja mikrofoni katkaistaan. Kollega Mario Borgesio. Kuinka kauan vielä euro kestää sellaisena kuin se nyt tänään on olemassa? Ehkä pari vuotta vielä, ehkä sitten se häviää. En minä ole samaa mieltä. Niin, että voitaisiin panna tähän rakoon vähän lisää rahaa, että tämä aukko suljetaan ja sitten tulee toinen aukko vastaan, niin ei nämä toimenpiteet mitenkään riitä tulevaisuuden rakentamiseksi sosiaaliset taloudelliset, kun meitä nyt on sentään monta sata miljoonaa. En myöskään ole samaa mieltä tästä euron pelastamisesta dogmina. En ole samaa mieltä, koska parempi pitäisi saada se mahdollisimman alhaalle, korot mahdollisimman alhaalle, että saadaan investointeja pääomaa teollisuudellemme, jotka ovat astmaattisia, ja saada myös tuloja. En ole samaa mieltä myös Euroopan komission kanssa, joka tulee tänne väittämään, että täytyy ennalta ehkäistä ongelmia ja ruveta syynäämään kansallisia budjetteja Tässäkin loukataan suvereniteetti, enkä ole samaa mieltä myöskään tästä rahoitusstrategiasta, joka ei ollenkaan ota huomioon niitä erityispiirteitä. Puhuja mikrofoni katkaista. Niin, kollega Hans Kiitoksia. Seuraavana kollega Hans-Peter Martin. Ich möchte mich gegen die... Minä haluan puhua vastaan neuvoston Eurooppa-vihamielistä sietämätöntä asennetta. Te puhutte kriisistä ja valitatte kriisistä ja nyt haluatte jonkunlaisen talousprotektoraatin, vaikka olette hyvin monista syistä itsekin keskeisesti vastuussa. Te ette ole sallinut sääntelyä silloin, kun se on ollut välttämätöntä. Otetaan esimerkkinä Eurostat. Hyvin monet viranomaiset, jotka itsekin olen kritisoinut, ovat ajoissa kiinnittäneet huomiota sekä Kreikan, Espanjan että Portugalin ongelmiin. Komissio vaati, että saadaan tutkimus, tutkinta. Ja kuka tämän blokerasi? Te, espanjalaiset ketkä muut saksalaiset Saksassa, Dahl ja hänen ihmisensä Ranskassa ja itävaltalaiset samoin, koska he eivät halunneet, että heidän kirjanpitoaan katsotaan. He tiesivät, että siellä on paljon salattua myös Karl Heinz Grassa, entinen valtiovarainministeri, joka nyt pyörii Saksan TV-showssa eh, joka päivä, tuon tuostakin, hänkin oli näitä samoja miehiä. Se, mitä me todellisuudessa tarvitsemme, ei ole mitään hätähallitusta tai hätähallintoa, ette te tule tekemään sitä, mitä amerikkalaiset samassa tilanteessa tekivät, että varjopankit eh, ja riskit saadaan pois. Me tarvitsemme demokraattista legitimiteettiä kaksikamarisen järjestelmän, joka vihdoinkin tämän neuvoston kaksi tekopyhyyden, joka ulospäin esiintyy Euroopan puolustajana, mutta ei käytännössä kuitenkaan kannata eurooppalaisuutta. Se pitää saada pois. Puhemies, ensinnäkin kriisi osoittaa meille selvästi sopimusten rajat, omat heikkoutemme, kaksinaismoraalin EUn kanssa, vajeet, virheet ja vakavuuden puute. Sitten toiseksi. Se näyttää meille selkeästi myös sen, että emme ole tehneet kotiläksyjämme. Ja tämä vahingoittaa meitä itsemme ja yhteisöä. Tämä koskee ensinnäkin jäsenvaltioita, mutta myös komissiota ja meitä itseämme. Kolmanneksi, kun EU:ssa asetetaan tavoitteita, sovitaan sanktioista, ja niin komission ei pidä olla riippuvainen jäsenvaltioiden tahdosta, kun se pitää tehdä se, mihin se on sitoutunut. Eli tarvitaan vajeiden ja sanktiomenettelyn automatisointi neuvostolle sitten. Eurostat-blokki, lopettakaa se. Eurostatin täytyy pystyä tarkistamaan jäsenvaltioissa, tekemään tarkistuksia ja puhumaan sen kanssa silloin kun haluaa ja kenen kanssa haluaa kun se pitää sitä oikeana. Kaksi minuuttia oli, sanoo puhuja. Jedna minuutta tu jest. Täällä on kirjoitettu yksi minuutti, sanoo puhemies. One minute. Minuutti vai kaksi? Eh, I have here one minute. Sorry, let's continue. Pahoittelen, jatkakaa. Niin viidenneksi. Puhutte hedge-rahastoista, siis niistä ei ole vielä päätetty. Hyvin nopeasti täytyy parlamentin kanssa neuvotella, että ennen kesää ensimmäisessä käsittelyssä hedge-rahastosääntely voidaan päättää. Transaktiovero. Toi, toi, pannaanko se toimeen? Komission pitäisi tehdä ehdotus, mitä, miten eurooppalainen standardaktiivuudesta näyttää. Neuvosto, me velvoitamme itsemme tarkastamaan EU-lait, ovatko ne sopusoinnussa, kansalliset, ovatko kansalliset lait EU-lakien kanssa, reaalitalouden tarkastus ja tarvitaan enemmän Eurooppaa ja vähemmän hallitusten välisyyttä. Kiitoksia, kollega puhemies keskeyttää. Dziękuję koledze. Kiitoksia teille. Sitten kollega Uudo Bulman. Herr Präsident, äh, werte Kolleginnen und Kollegen! Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, herra Garrido, jotka täällä edustatte neuvostoa. Minulla on konkreettinen kysymys teille, jotta me pääsemme tästä toimettomuudesta ja sumusta ja avuttomuudesta, joka tämän kriisin yllä on, koska ei tiedä miksi, miksi kriisi on syntynyt, miten siitä päästään ylös. Minulla on konkreettinen kysymys. Kollega Schulz puhui näistä erittäin kriittisistä keinottelutuotteista, erilaisista tyhjäksi ostamisista, joilla Kreikka saatiin katastrofin partaalle ja jotka ovat suuri ongelma Portugalille ja monille muille, tai saattavat ainakin olla. Miksi te, herra Garrido, jotka olette usein ECOFIN-neuvostossa viime aikoina ollut muiden ministerien kanssa, miksi ei ole ollut mahdollista yhteisellä toimella kieltää tällaisia finanssituotteita? Minä olen omassa pääkaupungissani usein kysynyt tämän kysymyksen viime viikkoina ja kuukausia, että te tarvitsitte kuukauden vasta viime yönä kieltääksenne tällaiset vahingolliset tyhjäksi ostamiset. Miksi tämä asia Miksi ensin täytyy käydä näin huonosti, että saamme aikaiseksi sellaiset lainsäädäntötoimet, joita me tarvitsemme kansantalouksien ja kansalaisten suojelemiseksi? Minusta tuntuu, että se liittyy ehkä jollain tavalla siihen, kun te sanotte, että tämä hirvittävä hitaus ja verkkaisuus ja etänävauhti neuvostossa on syynä siihen. Minä ehdotan teille sopimusta. Euroopan parlamentti täällä tekee konkreettisia ehdotuksia. Me olemme ehdottaneet, että valvontaviranomaisten sääntelyä. Me olemme ehdottaneet henkerahastoissa, että Euroopan tasolla meidän täytyy ryhtyä tuollaisiin toimiin. Ja me tulemme, herra Langen, jos te teette sen, mistä te aina puhutte, tehdä saman myös johdannaisten suhteen. Ja me pyydämme nyt teitä erittäin, me vaadimme teitä, pitääkö neuvoston nyt liikkua, jotta tästä saadaan myös aikaan lainsäädäntöä, jotta me pystymme Euroopassa toimimaan. Meidän ei pidä odottaa tätä neuvoston etanavauhtia, vaan meillä on kädessämme eurooppalaiset instrumentit. Auttakaa meitä, jotta saadaan nämä toimimaan. Neuvoston täytyy nyt liikahtaa tässä lainsäädännöllisessä asiassa. Tämä on se ratkaiseva seikka. Kiitoksia myös siitä, että piditte puheesta kiinni. Rouva Maria Lysarne, olkaa hyvä puolitoista minuuttia. Eh, Epäilemättä tämä on vakavimpia kriisejä, jos olemme Euroopassa. Siksi on suuri hätä ja täytyy tehdä hyviä päätöksiä odottamatta lokakuuhun asti. Tämä pelastuspaketti nyt on ensimmäinen. Tuli myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Nyt täytyy sitä täydentää kiireellisesti niin, että saadaan pitkän aikavälin eurooppalainen valuutta niin, että toteutetaan myös eurooppalaiset joukkovelkamarkkinat ja luokittelulaitos myös tarvitaan Euroopan tasolla. Me tiedämme kaikki, että yhtenäisvaluutta ei voi toimia ilman, että budjetit myös lähenevät tai verotus ja talous lähenevät. Eurooppa ei ole muuten hallittua ja muuten markkinat ottavat paikan keinottelijoiden päivineen. Paljon puhutaan taloudellisesta hallintomallista, mutta ehkä meidän pitäisi keskittyä ennen kaikkea itse Euroopan unionin hallintomalliin, sitä on tarvittu viime vuosinakin. Meidän tarvitsee saavuttaa kaksi tavoitetta. Totta kai meidän täytyy velkaa vähentää, mutta realistisesti, uskottavasti. Ja samaan aikaan meidän täytyy saada liikkumavaraa ja tehdä tarvittavat uudistukset tulevaisuuden äh, valmistelemiseksi, siis samaan aikaan nämä kaksi asiaa. Siksi meidän täytyy saada aikaan budjettien kesken synergiaa. Olisin halunnut, että komissio olisi sen näin muotoillut. Ja meidän täytyy, meidän täytyy muuttaa verotustamme niin, että se palvelee enemmän nimenomaan kestävää ja kasvua. Ja se täytyy yhdenmukaistaa. Ja, puhu, ja muu mikrofoni. Kiitos. Pascal Canfin. Rova Pascal Canfin. Ei kun herra. Monsieur. Ei kun herra, se on kyllä. No niin. Herra Rehn. Tähän tiedetään on kaksi tapaa leikata alijäämä. Menoja leikataan tai sitten nostetaan vero. Jos leikataan menoja, niin kaikki jäsenvaltiot voivat kyllä niin tehdä samaan aikaan, mutta erikseen ei ole minkäänlaista yhteensovittamista Euroopan tasolla. Veroja voidaan nostaa ja varsinkin pääoman verottamista tai yritysten ja voittojen verottamista, niin siinä tarvitaan koordinaatiota Euroopan mittakaavassa. Teidän tiedonannossanne viime viikolta ei kestänyt ole yhtikäs mitään tästä aiheesta. Siksi kysynkin, vaikka aika laajasti kollegat ovat samaa mieltä tästä ryhmästä riippumatta, nimittäin aitteko tulevina viikkoina esitellä verotuksen suunnitelmaa koordinoidusti niin, että jäsenvaltiot saisivat keinot löytää liikkumavaraa ja voidaan tiettyjä veroja korottaa, joita ei erikseen voidaan tehdä esimerkiksi. Ja tämä olisi komission lisäarvo. Valitettavasti sitä ei ole löydettävissä. Verhofstadt totesi, että teillä on aloiteoikeus, nyt teillä on eh, aloitevelvollisuus. Eh, Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Sitten herra minuutti. Voorzitter, gevreesd moet worden dat het Griekse steunpakket niet zal werken. Immers... Arvoisa puhemies, minä pelkään, että tämä kriisipaketti ei toimi. Mikään maa maailmassa ei ole koskaan kyennyt kolmessa vuodessa pienentämään noin suurta vajetta. Kreikkakaan ei siihen pysty. Siellä on suuria kapinoita näitä säästötoimia vastaan ja pelätään, että maa joutuu negatiiviseen kasvun spiraaliin, jossa koko ajan on lainanhoitokuluja valtavasti. Me tarvitsemme, he tarvitsemme yhä enemmän rahaa, joilla korot maksetaan jossain vaiheessa tullaan sanomaan, että me emme pysty maksamaan näitä velkoja takaisin. Ja silloin Eurooppa ehkä menettää luottoja, koska ja sitten selitetään, että millään muulla tavalla ei voitu toimia. Nyt meidän täytyisi pitää sanastamme kiinni. EU-maat e tarvitsevat rehellisiä lukuja, rehellisiä talouksia ja meidän täytyy pitää kiinni vakaus- ja kasvusomituksesta. Muiden täytyy lähteä euroalueelta pois. Sitten herra Nikolas Kontis. Kiitoksia puhemies. Huomenna Kreikassa on suurin yleislakko viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kreikan työntekijät ovat näitä toimenpiteitä vastaan, joihin hallitus on ryhtynyt. Siis työntekijät, jotka he eivät työskennellä vähemmän ja heille maksetaan enemmän kuin muille. Katsokaa faktoja. Tämä mekanismi, jolla on kolme finanssipuolta, sanotaan solidaarisuudesta. Tämähän on eurooppalainen rangaistus oikeastaan. IMF on tässä se paha. Ko- kuusi kuukautta on sanottu, että 122 artiklaa Lissabonin otetaan käyttöön. Kuusi kuukautta. Olemme EKPtä pyytäneet muuttamaan politiikkaansa. Kuusi kuukautta on tätä vaadittu että nämä luottolaitokset, amerikkalaiset, niitä pitää kontrolloida, sitä ei ole tehty. Ja spekulantit ovat nyt voittaneet. Nyt IMF on euroalueella ja nyt siellä vaaditaan kovia säästötoimia. Tämä mekanismi, tästä täytyy päättää Euroopan parlamentista. 280 artikla Lissabonin mukaan ja tämä Tämän yhteydessä täytyy olla todellakin sorisuusta nyt. Thank you, Chairman. Kiitos puhemies kollegat. Me muistamme kaikki mahtipontiset puheet aikaisemmin tältä vuodelta, jotka Espanjan pääministeri teki. Nyt Espanja seuraa Kreikkaa 11 prosentin alijäämällään. Jos nyt etsitään syntipukkia kaikkialta, mutta oikeastaan tämä virkavaltaisuus on vastuussa kriisistä. Nimittäin se on saattanut maat euroalueeseen siinä uskossa, että me emme kaikki voi kunnioittaa samaa vauhtia, vaikka Eurostatissa on tuhat ihmistä tietojen keruuta varten, niin het rahastot voivat käyttää tilannetta hyväkseen, mutta eivät he kriisiä aiheuttaneet. EU haluaa leikata nyt menoja, mutta onko se edes realistista ajatella, että leikataan Kreikan valtion, talo, valtion sektoria kun ajatellaan, miten paljon siellä on työntekijöitä valtion palveluksessa tai pk-yrityksiä, joiden asiakkaan valtio on ennen kaikkea. Nyt tilanne on se, että useimmat maat joutuvat osallistumaan tähän, mutta ei heillä kuitenkaan ole varaa siihen. Näin on yhdistyneen kuningaskunnan tilannekin. Kollega Andreas Mölder. Seuraavaksi kollega Andreas Mölder. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Danke, Herr Präsident. Kiitoksia puhemies. Arvoisa puhemies, liian nopea centralisointi ja Eurooppa eurooppalaistaminen ja ehkä myös liian nopea euroon siirtyminen ovat olleet mukana aiheuttamassa näitä ongelmia. Euroopan yhteinen valuutta on tuonut saman valuuttapoliittisen katon alle liian erilaisia maita ja yhteinen valuuttahan tarvitsee myös yhteisen kes- keskeltä ohjatun talouspolitiikan, jonkunlaisen taloushallituksen tai taloushallinnon. Jos jokin kansantalous haluaa pysyä eurossa, sen täytyy olla tiukan velkapolitiikkakontrollin ja budjettikurin alainen, mutta sentralisaatio, jonkinlainen Brysselin budjetti, korkein viranomainen, on eh, kuitenkin loukkaus jäsenmaiden suvereniteettia kohtaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että piru päästettäisiin valloilleen. Emme saa käyttää tätä tilannetta tekosyynä voimakkaampaan sentralisointiin budjettialalla. Jos me todella haluamme ottaa oppia tämänhetkisestä kriisistä, me ehkä löydämme jonkinlaisen aivan toisenlaisen struktuurin Euroopan valuuttapolitiikalle, tai meidän on pakko tehdä niin, jos esimerkiksi ydin Euroopassa olisi valuuttaunioni, jossa on sellaisia kansantalouksia, jotka eivät täytä konvergenssikriteereitä, itse sulkisivat itsensä euroalueen ulkopuolelle. Säästöohjelmista tulee totta Euroopassa lähitulevaisuudessa, sen me tiedämme ja yksi asia on selvä. Silloin kun jäsenmaiden on säästettävä ja kansalaisten on säästettävä, myös EUn itse on säästettävä. Esimerkiksi siinä, että tämä virastoviidakko eh, ja liian moninkertainen päätöksenteko, että sitä karsitaan ja meidänkin parlamenttina on mietittävä sitä, onko meillä yleisen säästämisen aikana mahdollista laajentaa omaa budjettiamme esimerkiksi henkilökuntamenoihin, sihteeristöihin ynnä muuhun tällaiseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt herra Lange, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja päivänä, jolloin juhlimme 60 vuotta Suomen julitustusta, niin neuvostokomission myötä on moneen, moneen menetelmän vienyt hautaan. On tällainen talousapu esimerkiksi valittu, jossa ei oteta artikla, äh, parlamenttia mukaan, artikla 122. Kollega Verhofstadtin kritiikki voi liittyä tässä. Ei ole systeemikriisi, ei ole euron kriisi. Tämä on hallitusten kriisi ja kun katson täällä Espanjan puheenjohtajamaana, mitä neuvoston puheenjohtaja on saanut aikaan? Ei ideoita eikä impulseja. Kun täällä keskustellaan Euroopan vaikeimmista ongelmista, Madridista on sitten huippukokous, mutta oikeastaan vaaditaan sitä, että ollaan täällä. Ja komissio on antanut neuvosto äh, johtaa itseään tällainen tiedonanto on tehty, jossa ei ole mitään konkreettista ehdotusta. Tässä kollega Pulmanin hän oikeassa. Missä ovat konkreettiset ehdotukset? Saadaanko aina tällainen keskustelu pohjaa seuraavalle kahdelle kolmelle vuodelle? Se ei riitä. Haluamme, että komissio osoittaa rohkeutta, ryhtyy aloitteisiin, monemetodiin, yhteisömetodiin, yhteisötoimielimiin ja yhteisön ehdotuksiin. Kaikki tietävät täällä, että yhteistyö jäsenvaltioiden välillä finanssi- ja talousasioissa on, on syy tähän kriisiin. Ja talouden, äh, valtioiden velkaantuminen on osa tätä ongelmaa. Ja voin vain sanoa, yhdessä kohdassa Schulzan Yhden kohdassa oli oikeassa ja tämän haluan sanoa lopuksi. Myös me olemme pahoitelleet sitä, että Kreikan kollegat meidän ryhmästämme eivät ole äänestäneet tämän paketin puolesta Kreikan parlamentissa. Mielestäni tämä on vastuutonta, mutta meillä on myös oikeus viitata siihen, että kaikki kriisivaltiot Euroopassa, kaikki jotka ovat blokanneet Iso-Britannia, Unkari, Portugali, Espanja, ne, niitä johtavat sosialistiset hallitukset. señor presidente Kiitos puhemies. Euroopan parlamentin lain lainsäädäntökausi on ollut täyttä kriisiä. Ja sen tärkeämpää ei ole kuin, että kun ajatellaan, että 20 miljoonaa työpaikkaa on kriisin myötä, nyt on erittäin tärkeää, että me mietimme, mikä on tavoitteemme. Nyt on mahdoton yhtälö edessämme kriisi, ei ole euron kriisi Kreikassa, vaan on kolmenlaistakin epäsymmetriaa. Ensinnäkin se, että todellinen talous ja rahoitustalous ovat epäsymmetriassa ja se asymmetria, joka on valuuttaunionin ja verounionin välillä, kun sellaista ei edes olekaan, kun ei talouspolitiikka ole koordinoitua. Kun ajatellaan, mitä vaatimuksia on valuuttaunionille. Ja kolmanneksi tämä kriisin jatkuvuus ja vahvuus ilman, että olemme kuitenkin luoneet vastauksen mekanismeja. Siksi olemme jäljessä myös, kun mietimme kaikkia työttömiä, jotka katsovat meidän suuntaamme. Enkä me pysty kilpailemaan muiden maiden kanssa, jotka ovat kriisissä myös, mutta pystytään enemmän tekemään päätöksiä. Totta kai komission tiedonanto ja Ministerineuvoston päätökset viime viikon lopulta ovat tärkeitä 2020 20 strategian, mutta eivät ne ole ilmaisia nämä erityistoimenpiteet, vaan mukana on vaatimuksia, rajoituksia, uhkauksia, pakotteita, jotka eivät pysty leikkaamaan menojaan. Siinä voidaan kasvun siivetkin leikata. Ja me olemme nyt parlamentissa puhumassa myös ihmisoikeussopimuksesta, ja siinä yhteydessä puhuimme myös Tukholman toimintasuunnitelmasta. Siinä on hyvä muistaa, että Eurooppa ei ole pelkästään markkinaa tai valuuttaa, ei pelkästään sitä, vaan kansalaisuutta. Siksi on hyvä muistaa jälleen kerran, että miljoonat kansalaiset ovat nyt, voivat huonosti, eivät pidä tästä Euroopasta, jota me tarjoamme heille. Enemmänkin on uhkaa, eikä kannustimia kasvulle niin, että saamme työllisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja voimme köyhyyttä torjua myös. Ilman kansalaisten Eurooppaa kriisi on mahdoton ratkaista. Kirje Goulard ja enemmistö lepto. Seuraava Goulard, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ensin haluan sanoa komissiolle ja Espanjan puheenjohtajavaltiolle kiitokset kaikesta, mitä viime aikoina on tehty, vaikka se onkin tullut hieman myöhään. Ei ole helppoa myrskyssä navigoida te olette nyt paljon enemmän saaneet kahden viikon aikana aikaiseksi kuin monen vuoden aikana ja haluaisin rohkaista teitä jatkamaan. Minulla on viesti ensin Espanjan puheenjohtajavaltiolle. Haluan sanoa, että olette kesäkuussa vastuussa 2020 strategian hyväksymisestä. Älkää lainatko nimeänne millekään vääränlaiselle tekostrategialle. Lissabonin strategia ei toiminut, me tarvitsemme toisenlaista metodia. Verhofstadt puhuikin jo siitä ja me tarvitsemme myös rahoitusvalvontaa. Meillä on juuri selitetty, että parlamentti menee liian pitkälle. Minä olen esittelijä systeemiriskien mietinnössä ja minä olen todennut, että viime viikkojen hulluimpana viikonloppuna tämä systeemiriski on lauannut monta kertaa. Te olette tästä paketista vastuussa, olkaa kunnianhimoisia, saatte meidän tukemme, älkääkä kuunnelko niitä neuvostossa, jotka tekevät omaa bisnestä eh, sääntelyn puuttuessa. Sitten herra Rennille haluan sanoa, että haluan kiittää teitä rohkeudesta, jota teillä on ollut, ja tuen teitä siitä, että komissio esittää kansallisille parlamenteille eh, sitä, että työskentelisivät yhä enemmän Eurooppa-tasolla yhdessä. On kuitenkin oltava hyvin varovainen siinä, ettei eh, kuilua synny. Tässä on nyt kaikille hyvä sijaan tai porsaan reikä kaikille populisteille, jotka haluavat kritisoida eh, Eurooppaa. Nyt täytyy ottaa kansalliset parlamentit mukaan, eikä synnyttää sellaista mielikuvaa, että Bryssel sanelee kaikki mahdolliset toimet. Kansalliset parlamentit ovat demokratian etuvartio ja takuu, ja ne, äänestävät joka, ne ovat äänestäneet joka vuosi vajebudjeteista. Ne ovat myös vastuussa. Kiitos. Minuutti, edustaja Swinburne. Kiitoksia. Olemme omien hallitusten aiheuttamassa tilanteessa. Ei, olisi niin, että ei ole niin, etteikö olisi ollut sääntöjä olemassa, että olisi voitu estää kriisi alussa. Jos niitä olisi noudatettu, kuten kasvava vakaussopimusta, niin meillä ei olisi tällaista velkakriisiä kuin nyt on monissa jäsenvaltioissa. Minä olen hyvin oudossa tilanteessa, kun näen yhteyksiä jäsenvaltioiden ja investointipankkien talouskyvyissä. Ecofinissä joka viikko istutaan ja sanotaan pankkeja, että ne eivät noudata sääntöjä. Tämä on juuri se, mitä hallituksen ovat myöskin tehneet. Tällaista vastuunalaista omistajapolitiikkaa vaadimme. Kuitenkin näitä ihmeellisiä rahoitusvälineitä on, eikä se osoita sitä, että, että olisi vastuunalaista että Ukossa olen olleet sökärättyjä näistä eroista siitä, mitä erillinen hallitus sanoi ja sitten mitä siellä on oikeasti löydetty. Oikea talouden tila täytyy paljastaa. Toivon, että loppu Euroopasta voi tehdä näin. Vakauttaa finanssinsa ja löytää ties, tie eteenpäin. Kiitos Jung ja Enä Lepto. Sitten edustaja Jung minuutti. Puhemies, Yhteensovitettu politiikka kriisiin puuttumiseksi on se, mitä me tarvitsemme. Emme kuitenkaan saa unohtaa näitä merkittäviä rahoituslaitoksiakaan, koska ne oli pelastettava siitä syystä, koska eivät maksaneet laskujaan. Viimeisten parin vuoden aikana Alankomaissa me olemme joutuneet maksamaan 2,5 miljardia ylimääräistä. Ja esimerkiksi yksi suuri eläkerahasto on joutunut maksamaan toista miljardia euroa Kreikan joukkovelkakirjojen vuoksi ja korot ovat korkeammat. EU 2020 että me keskitymme olennaiseen, tähdelliseen, ei ääriliikkeisiin, vaan nimenomaan puutumme keinotteluun, jota, joka on ollut hyvin kielteinen vaikutuksiltaan. Sitten herra Salafrakos minuutti. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω απόλυτα σε... puhemies. Minä tuen teoreettisesti Olli Rehnin kaikkia ehdotuksia. Minun mielestäni tämä on erittäin tärkeää Euroopalle Nämä ehdotukset ovat tärkeitä ja herra Reen on herra, jota meidän kaikkien pitäisi kunnioittaa. Haluan kuitenkin esittää seuraavan huomautuksen. Korkea kuume on aivan yhtä vaarallista kuin ö, alilämpö ja taloudessa on samoin, jos ajattelemme Maastrichtia, sitä on sovellettu hyvin kauan ja koko talouden kokonaisuus on pitäytynyt kiinni siinä. Meidän ei nyt pidä antaa sen johtaa meitä harhaan E, että nyt annamme taantuman jatkua. Rikkat rikastuvat, köyhät köyhtyvät entisestään. Ja sen takia haluan kiinnittää huomiota siihen, että maailmanlaajuiset levottomuudet oikeastaan johtuvat tällä hetkellä siitä, että suuret omaisuudet maailmanlaajuisesti ovat aktiivisia ja mielestäni on erittäin tärkeää tällä hetkellä pyrkiä siihen, että Euroopan tasolla tämä kehitys saataisiin taas oikealle uralle, jotta voisimme taistella tätä kriisiä vastaan. Kiitoksia. Grazie, signor Presidente. Kiitos puhemies. Guy Verhofstadt jo totesi, että retoriikka riittää, oli se sitten marksilaista tai nationalistista, jotta kriisistä pääsimme. Meidän täytyy käyttää eurooppamielistä retoriikkaa. Vain pari viikkoa sitten täällä täysistuntosalissa moni vetosi yhteisvastuun Kreikan hyväksi. Mitä virkaa Euroopalla? Emme sitten tue tarpeessa olevia maita. Mutta mitä virkaa on eurolla ja euroryhmällä? Emme sitten luo vastuuntunnon kulttuuria, vakauden kulttuuria. Mitä on tapahtunut yhteisvastuulle, ellei se ole synonyymi Euroopan unionille, että me maksamme kaikki yhdessä laskun, mutta me uhrautumaan kaikki koska kuitenkin kaikkien täytyy kantaa vastuunsa myös omien kansalaistensa tulevaisuudesta. Eurooppamielinen retoriikka edellyttää, että komissio on riippumaton hallituksista, jotka rukkaavat tilejään. Ja siksi meidän täytyy miettiä myös rahoitusmarkkinoiden asemaa. Ja meidän täytyy retoriikassa ottaa esille myös euron virheet, kun vielä meillä ei ole vastaavaa veropolitiikkaa tai eläkepolitiikkaa yhteisesti. Me olemme keskellä kriisiä, mutta kriisi ei syntynyt siitä, että oli liikaa Eurooppaa, vaan että ei ollut riittävästi Eurooppaa, liian vähän Eurooppaa. Sellainen Eurooppa, joka vahvistaa vastuuntunnetta hallitustenkin taholta niin, että me palvelemme tulevia sukupolvia. Tämä ei ole mitään retoriikkaa, vaan eh-, ehto sille, että jos me jotain puhumme, niin että se myös toteutuu, se täytäntöön pannaan. Että se on osa poliittista strategiaa, joka ennakoi tapahtumia, eikä joudu pelkästään korjaamaan virheitä jälkikäteen. Kirjoissa Solli ja Violeta. Kiitoksia sitten herra kaksi minuuttia. E- Kansakuntien Eurooppa eikä valtioiden Eurooppa. Hyvät kollegat, puhemies, kriisi, jossa nyt olemme, on Euroopan politiikan kriisi, koska se ei ole pystynyt hallitsemaan markkinoita. Euron se pelastamiseksi tarvitaan politiikka, poliittisia instituutioita, hallitusten välistä politiikkaa ei niinkään enää, vaan eurooppalaista hallintomallia. Tämä ei ole retoriikkaa. Angela Merkel muutama minuuttia sitten soitti hälytyskelloja vaarassa olevan Euroopan puolesta niin, että me tarvitsemme voimakkaita toimenpiteitä, jotka ovat vakuuttavia investointien markkinoiden silmissä, että riskinä on, että heikennämme enemmän vain euroa, että koko Eurooppa heikkenee tätä myöden. Me tarvitsemme vain mukaan markkinoiden vastauksia, katsotaan miten käy, onko euro taas menossa alaspäin. Puhemies, ehkä voi olla, kun täältä lähdemme, että me olemme epävarmempia, vähemmän oh, valtaa käsissämme. Siksi vain uusi hallintomalli voi auttaa puolustamaan yhtenäisvaluuttaa, luomaan työllisyyttä ja kasvua, osallistumista, osallisuutta. Meidän täytyy hylätä vanha koordinaatio lähestymistapa kansallisten lähestymistapojen kesken vahvaa päätöksentekohalua, uutta vahvaa hallintomallia, jotka antaa mahdollisuudet kasvulle ja välintulolle. Meidän täytyy myös hätätilanta pystyä hallitsemaan. Kun ajatellaan, että meillä on annettu nyt 750 miljardia käyttöön, niin se ei kuitenkaan riitä vielä, vaikka se on hyvä alku. Tarvitsemme voimakkaita poliittisia aloitteita, jotka vievät markkinoita eteenpäin, ohjaavat niitä niin, että saadaan uusia voimavaroja ja tarvitaan rahaa ja budjettipolitiikkaa, joka pystyy takaamaan tuottavuuden ja kilpailukyvyn. Me tarvit, emme saa pel- pelätä investointeja, varsinkaan perusrakenteisiin, energiassa, ympäristöstä, tietoon, inhimilliseen pääomaan. Puhemies, meidän parlamentillemme on suuri vastuu. Meidän täytyy vahvistaa omalla autonomiallamme myös jäsenvaltioiden kykyä päästä pois tästä hallitusten välisestä politiikasta luoda uutta eurooppalaista henkeä. Kiitos Klins ja ennamis Kiitoksia sitten herra Klins, puolitoista minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, markkinat vetävät nyt narusta eurooppalaisia hallituksia tämä reagointi tapahtuu jälkikäteen. On oikeastaan skandaali, että hallitukset ja komissio vasta sitten reagoivat, kun markkinat osoittavat todelliset heikkoudet. Ne olisi pitänyt tunnistaa jo aikaisemmin. Kun euro otettiin käyttöön, me tiesimme, että meillä ei ole yhteistä talous- ja veropolitiikkaa niin kuin normaalisti kansallisissa valtioissa on. Siksi me teimme toimia tehdäksemme sille äh, jonkinlaisen äh, korvauksen, mutta me emme onnistuneet siinä. Nyt tarvitaan voimakasta sääntelyä, jossa on myös sanktiomekanismeja. Me olemme nyt menettäneet äänioikeuksia. On tullut myös selkeäksi, että meillä on sisäisiä jännitteitä euroalueella, jotka saattavat johtaa todelliseen mittelöön koska meillä on erilainen kilpailukyky eri maissa. Tässä komission täytyy toimia. Komission täytyy ryhtyä siihen, että yksittäisten kansallisvaltioiden ja jäsenvaltioiden budjetit tarkastellaan sen kannalta, onko niissä vaaroja euroalueelle. Totta kai me tiedämme, että talousvalta on kansallisten parlamenttien kuninkuusvaltaa, mutta se ei ole syy siihen eikä saa olla syy siihen, että yhteisiä eurooppalaisia säännöksiä tehdään. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, emme vähemmän Eurooppaa. Tämä on kenties viimeinen mahdollisuutemme. Nyt komission täytyy yhdessä yhdessä parlamenttien kanssa työskennellä erittäin voimakkaasti. Muuten me saatamme joutua erittäin suuren vahingon vielä tässä kokemaan. Kiitoksia. Eh, herra Wojciechowski, minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen samaa mieltä herra Marun kanssa siitä, että kriisin torjunnassa on liian vähän Eurooppaa. Viime vuosina olemme keskittyneet poliittisen integraation, Lissabonin sopimus, toimielinten kompetenssien vahvistaminen on äh, työllistänyt. Emme ole kiinnittäneet huomiota kriisiin. Eri kriisit tarvitsevat solidaarisuutta ja yhteistyötä. Ei ole pelkästään finanssikriisistä kyse. Aikana, kun keskustelua käydään, useatkin jäsenmaat, myös Puol, minun maani, siellä on suuria tulvia, ihmisiä kuolee, on suuria materiaalisia tappioita. Ihmiset odottavat, että tällaisessa tilanteessa EU tulee apuun. Ja tätä apua ei ole paljon. EU on heikko, sillä on liian pieni budjetti, liian vähän rahaa konkreettiseen toimintaan. Kun politiikkaa on vahvistettu, niin rahasto, raha-asioita ei ole vahvistettu. Pelkäänpä, että kriisikään ei ole lisännyt halukkuutta lisätä tätä budjettia, mutta jos näin ei tehdä, niin olemme edelleen heikkoja ja neuvottomia. Ja Herra Odi, kaksi minuuttia monsieur le président. Voici... Kiitos puhemies. Nyt on tullut totuuden hetki, järjen hetki tässä kriisissä, eikä se ole pelkästään eurooppalainen, vaan maailman mittakaavassa. Todellakin me tarvitsemme hallintomallia, mikä on meidän vaikutusvaltamme siinä. Miten me vaikutamme tähän maailman hallintomalliin? Emme pysty saamaan omaa eurooppalaista hallintomalliammekaan. Kuka, nyt olemme näitä 50 vuotta rakentamista, onko nyt sitten 50 vuotta tulossa purkamista. Me emme voi luoda kansalaisuutta ilman kansalaisia, luoda politiikkaa ilman valitsijoita. Meidän täytyy luoda oikeusvaltio, mutta sitä täytyy kunnioittaa. Berlin muurin kaatumisen jälkeen meidän täytyy nyt yhdistää mantereemme, yhdistää voimamme, emme saa osoittaa heikkoutta. Nyt kriisi lyö suoraan kasvoihin kesken jälleen rakentamista me olemme hauraita, joskus korruptuneita ja heikkoja, ja nyt olemme koetuksella. Tiedämme kaikkia, että ketju on vahva, jos kaikki osat ovat vahvoja. Meidän täytyy nyt pelastaa heikoin linkki, ja nyt on tullut aika sille. Ei ole kyse eurooppalaisista säännöistä, jotka ovat huonoja, vaan niiden soveltaminen jäsenvaltioissa tai komission tasolla, joka ei ole riittävästi valvonut valtiot, jotka ovat puutteellisia. Enemmän tarvitsen Eurooppaa, ei vähemmän. Järjen ja totuuden Eurooppaa. Meidän täytyy kunnioittaa kasvavakaussopimus, se täytyy uusia, mutta nyt edessä on löytää kansalaisten luottamus uudelleen, ja se tapahtuu kasvuna työllisyyden kautta, ja se tapahtuu investointien kautta, jollei valtio investoi, niin ei yksityinen sitä myöskään tee. Tarvitaan teollisuuspolitiikka, siksi esitänkin, että me kymmenen vuotta kohti 20 strategiaa käytämme tuhat miljardia Euroopan niin, että olemme kilpailukykyisin alue maailmalla. Meillä on TEN-verkot, perusrakenteet, yhteenliittymät, laajakaistaa, tutkimukselle, terveydelle, energialle, koulutukselle ja varsinkin tarvitaan terveyttämistä budjeteisissa kaikki toimijat mukaan, varsinkin investointipankki. Κυρία Φερέιρα για 1,5 λεπτό. Herra Ferreira, yksi minuutti. Senhor Presidente, eh, Senhor Comissário, quando... Puhemies, komission jäsen, kun eh, talous- ja rahaliitto täytti kymmenen vuotta, komissio oli sitä mieltä, että se oli kaikkein onnistunein hanke Euroopassa – mutta tänä päivänä meillä on vaikeuksia vahvistaa tämä, koska kriisi on osoittanut, että hanke ei ollutkaan vielä valmis. On ryhdytty vähimmäispelastustoimiin hätätilanteessa, mutta meidän ei pidä pettää itseämme tärkeimpien jäsenmaiden tilanne ja kipeät päätökset ja euron heikkous Euroopan unionin heikkous koko kansalaisten ja maailman edessä on tosiasia. Meidän on hyväksyttävä tosiasia, että Euroopan unioni ja euro ovat integraatiohanke. Tämä ei merkitse ainoastaan yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Kyseessä on kesken oleva hanke. Sitä on nyt juuri vahvistettava, koska muuten se on vaarassa kadota. Kolmea asiaa olisi käsiteltävä. Ensinnäkin on tärkeää vahvistaa välineitä, jotka tässä hätätilanteessa on perustettu, on perustettava eurooppalainen valuuttarahasto, on Euroopan obligaation kanssa on mentävä eteenpäin ja myös sääntelyä ja valvontaa on kehitettävä. Edelleen olisi edistettävä Euroopan kriisinhallinnan, kriisinhallinnassa heikossa taloudessa ei voi olla vahvaa valuuttaa. Euroopan unioniin kasvuennusteet eivät tule toteutumaan, myöskään väestö kehittyy ja työllisyystilanne on vaikea. Strategia 2020 on kokoelma hyviä ajatuksia. Siinä ei ole kuitenkaan toimia, joilla se konkretisoidaan. Kolmas ulottuvuus vielä, hyvä komissio, koskee verokysymystä. Ei, se ei voi olla olemassa, mikäli näin suuria eroja on olemassa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Lähentymispolitiikkaa on kiireellisesti tarkistettava. Kiitoksia puhemies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 sen tulevaisuus ei ole kovinkaan hyvä, koska sillä on yhteys Lissabonin strategiaan, joka osoittautui epäonnistuneeksi. Tämän keskustelun jälkeen haluaisin viitata siihen, että tässä asiakirjassa ei huomioida talous- ja finanssikriisiä. Komissio on tehnyt päätöksiä, joiden tavoitteena on taata euroalueen vakaus ja Euroopan kansantaloudet. Siitä huolimatta, että varoituksia on tullut, on annettu käyttöön varoja Etelä-Euroopan maille, joissa on nyt vaje ja joiden budjetit tarvitsevat uudelleen tarkastelua. On uusia jäsenvaltioita, kuten Puola, jotka eivät ole suhtautuneet piittaamattomasti indikaattoreihin. Jos jatkamme strategiaa 2020, pitää eh, tähän suhtautua vakavasti señor Major puhemies, pahin kriisi, josta voimme kärsiä, ei ole se, mistä nyt kärsimme, vaan se, josta tulemme kärsimään, mikäli emme kykene ottamaan mm, oppia poliittisessa mielessä siitä, mitä nyt on tapahtumassa. Olemme eläneet yli varojemme, erityisesti joissakin maissa olemme loitontuneet todell- reaalitaloudesta ja olemme eläneet fiktiivistä taloutta julkisessa talossa, taloudessa ja myös yksityiselämässämme. Emme ole ymmärtäneet, että aivan kuten mikä tahansa elävä e, eliö, e, kasvo ei ole sama kuin lihoaminen kasvu edellyttää ponnistuksia ja visiota liho, lihominen kuitenkin merkitsee epätasapainoista kasvua ja hyvinvoinnin väärinkäyttöä. Tämä on dynaaminen kriisi. Joitakin kuukausia sitten kriisi oli hyvin erilainen kuin tänä päivänä ja joidenkin kuukausien päästä se tulee edelleen olemaan erilainen. Tämä on talous- ja rahoituskriisi. Se tulee vaikuttamaan sosiaaliseen tilanteeseen ja aiheuttamaan sosiaalisia selkkauksia ennen kuin kriisi muuttuu sosiaaliseksi, meidän poliitikkojen on tiedettävä, että meidän tärkein kriisimme on luottamuskriisi, ei ainoastaan eurokriisi. Meidän on analysoitava kaikki kaikkia näitä poliittisia prosesseja, joita viime kuukausina on tapahtunut. Tämä on luottamuskriisi. Meidän on pohdittava, missä meidän on muututtava, millä tavalla asenteita on muutettava poliittisesti ja institutionaalisesti, henkilökohtaisesti tässä mielessä Euroopan parlamentin ei pitäisi ajatella muita elimiä, vaan sen on esitettävä itsellensä kysymys, mikä on meidän panoksemme institutionaaliseen poliittiseen asenteeseen ja muutokseen tässä talossa eurokratialla ja virastoilla, hallituksilla on ollut paljon tehtävää. Meillä on kaksi asiaa, joita on meidän muutettava. Ensinnäkin Eurooppa edellyttää vähimmäistä kohesiota tässä parlamentissa. Emme voi käydä näin syvällistä keskustelua, jos meillä on kaksi näin erilaista näkymistä. Toiseksi meidän on, sanottava totuus siitä, mitä tapahtuu. Kiitoksia puhemies. Κυρία Ποδηματά 1,5 Edustaja Purimata, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Απ' όλα συμπληρωματικά 10 δευτερόλεπτα θα ήθελα να σας παρακαλέσω επί του διαδικαστικού. Puhemies, ehkä saan muutaman hetken kiittää niitä kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun sekä herra Langea, joka ei ole paikalla. Ei oikeastaan voida hyväksyä sitä, että jotkut kreikkalaiset kollegat äänestivät näitä säästäväisyystoimia vastaan Kreikan parlamentissa säästäväisyystoimia, joihin Kreikassa on ryhdytty. Olisi erittäin hyvä, jos herra Lange toistaisi sanomansa vielä seuraavassa Euroopan kansanpuolueen kokouksessa, koska juuri Euroopan kansanpuolueen jäsenet ovat ne, jotka ovat Kreikan tämänhetkisestä tilanteesta vastuussa. He ovat olleet vastuussa viime vuodet. Tietenkin meidän on tarkasteltava näitä ongelmia, joita euroalueella on, mutta nyt koko maailman talousjärjestelmää on tarkasteltava yhtä lailla. On varmistettava se, että ettei liikaa valtaa päädy tälle globalisoituneelle rahoitusjärjestelmälle. Kyse on ensinnäkin demokratiasta. Jos Eurooppa aikoo kunnioittaa niitä arvoja, jotka se on itselleen omaksunut me tarvitsemme jonkinlaisen tukimekanismin euroalueella. Siitä ei ole epäilystäkään, se on hyvä ajatus. Mutta tällainen kriisinhallintamekanismi ei yksin riitä. Meidän on tarkasteltava tämän kriisin syitä, ei pelkästään kansallisella, vaan myös eurooppalaisella tasolla. Tekisimme virheen ja veisimme pohjan pois tulevaisuudelta lapsiltamme ja lapsenlapsiltamme, jos tarkastelisimme pelkästään taloutta, emmekä ottaisi huomioon kasvua, joka tuo työllisyyttä ja mitkä ovat hyvinvointivaltion perusteet. Nehän ovat meille kaikille kovin tärkeitä. Me puhumme siitä, että että lisäämme talouden yhteistyötä ja meidän on saatava tämän kaiken toimivammaksi, tämä kaikki toimivammaksi, hyvä komission jäsen. Me tarvitsemme koko järjestelmään enemmän tasapainottavia tekijöitä, koska tällä hetkellä ei voida soveltaa koko kasvu- ja vakaussopimusta tarvittavalla tavalla. Se ei ole toiminut kuten sen pitäisi. Sitä on tarkasteltava uudelleen, jos haluamme kunnon kestävää kasvua Eurooppaan ja työpaikkoja lisää 2020 mennessä. Kiitoksia. <coughs> Kiitos ja sitten Rangel kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Usea EPPn kollega on jo hyvin tarkkaan kuvaillut tilannetta. Mielestäni meidän on nyt toimittava ja viitattava jäsenvaltioiden rooliin, sillä valtioiden hallituksilla on oma roolinsa, niiden on pantava oma maa toimimaan tiettyjen ehtojen mukaisesti niin, että voidaan edistää taloudellista ja rahaa integraatiota. Minä haluaisin sanoa, että meidän puolueemme, puolueemme joka on EPPssä mukana, PCD Portugalissa, me tuemme hallituksen tiukkoja toimenpiteitä, sillä olemme sitä mieltä, että 15 viime vuoden aikana on tehty paljon virheitä, ne ovat nyt havaittavissa, niihin on saatava korjausta ja PCD antaa tukensa näille tiukoille taloudellisille toimille ja me nyt siis voimme antaa tukemme hallitukselle kriittisyydestä huolimatta ja tällaisia tilanteita muuallakin. Nyt ei riitä se, että lisätään verotusta, vaan on vähennettävä myös menoja. Veron lisääminen ei riitä. Hallituksen on uskallettava vähentää menoja, näin voidaan vähentää valtion velkaa. Tämä pätee Portugalissa ja muissakin maissa, joissa valitsee vaikea tilanne. Ja Euroopan parlamentarkoina meillä on nyt vastuu omissa maissamme meidän on puhuttava näiden tarvittavien toimien puolesta, joilla voidaan vahvistaa euroa. Ja näin tämä integraatio, unelma, EPPn ja kaikkien unelma voi todellakin toteutua. Ja siksi me arvostelemme niitä hallituksia, jotka eivät uskalla toimia. Kiitos. Edustaja Farm, puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat joitakin tärkeitä kohtia tässä yhteisessä talouspolitiikassa vaikuttaa myös EUn yhteiseen budjettiin, eli näihin tärkeisiin strategisiin lippulaivahankkeisiin, jotka kuuluvat 2020 ohjelman. Kyse palkkamekanismeista, rahoitusmarkkinoiden valvonnasta ei ole kyse vähiten siitä, että meillä on monenlaisia uusia tehtäviä Lissabonin sopimuksen myötä. Euroopan parlamentti, me olemme tietoisia siitä, että monet jäsenvaltiot ovat nyt äärimmäisen hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Usein myös hyvin huomattavien kansallisten budjettiongelmien syövereissä. Toisaalta on selvää, että tässä tilanteessa EU voi vaikuttaa panoksin, jotka ovat tärkeitä jäsenvaltioiden taloudelliselle toipumiselle. Ja näin voidaan saada vauhtia kasvuun ja työpaikkojen luomisen. Siksi EUn budjetissa on keskityttävä sellaisiin alueisiin, joilla EU voi tehdä lisäarvoa. Eurooppalainen lisäarvo, European Added Value, jotta jäsenvaltioiden ja EUn budjetit voivat täyttää täydentää ja tukea toisiaan. Mutta jäsenvaltiot eivät myöskään voi antaa EUlle merkittäviä uusia tehtäviä, jos ei vaikuteta myös voimavaroja tukien. Tarkoitan esimerkiksi tutkimusohjelmaa, erilaisia hankkeita, koulutusta, infrastruktuuri, investointeja, joita tarvitaan, jotta me saamme paremman taloudellisen tulevaisuuden. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että me saamme tähän yhteiseen taloudelliseen politiikkaan henkeä, joka näkyy myös rakentavassa asenteessa kanssa, kun neuvotellaan EUn ensi vuoden budjetista. Keskustelu uudesta rahoitusnäkymästä vuoden 2013 jälkeen vaatii myös uutta henkeä. Muutoin emme etene näissä yhteisissä panoksissamme kasvun ja työllisyyden hyväksi. Edustaja Skilakakis, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, Kreikkalaisena jäsenenä haluaisin myös tässä salissa toistaa seikan, jonka olen jo julkisesti sanonut. Ja olen niin sanonut aivan alusta asti myös Kreikassa. Arvostan apua, jota maani on saanut tukimekanismin kautta. Se on ollut erittäin tärkeää Kreikan taloudelle. Olisi kuitenkin erittäin tärkeää, että tämä mekanismi olisi nopeasti hyväksytty heti silloin, kun vaarasta oli tieto. Ensimmäistä kertaa nyt parlamentti ja muut elimet osoittavat määrätietoisuutta Euroopan taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Mutta kuinka olemme tähän asti päässeet? Olemme eläneet yli varojemme ennen kriisiä, mutta myös kriisin aikana. Ja nyt kun olemme kriisistä pääsemässä ulos. Jos jatkuvasti kulutetaan varoja, joita ei ole käytettävissä, niin hänen olisi syytä katsoa, mitä Kreikassa tapahtuu. imf ehdotukset menevät oikeaan suuntaan mutta ei pidä katsoa ainoastaan velkaa ja vajeita, vaan myös vajeiden ja velan pienentymisvauhti. Hyvät kollegat, ongelma koskee sitä, että hyvin monet ovat nyt havainneet, mistä kapitalismissa on kyse. Ihmisillä on tietenkin erilaisia tuloja. Ei meillä ole kapitalismimonopolia. Mikäli emme muuta järjestelmäämme, mikäli emme tee rakenteellisia muutoksia, on aivan selvää, että köyhdymme. Kiitoksia. Kirja Hubner ja lepta. Hubner, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Doubt. Puhemies, on selvää, että nykykriisi on vakava ja nyt on tärkeää ottaa käyttöön uudenlaisia politiikan välineitä. Poliitikkojen tehtävä on ryhtyä toimiin, jotka mahdollistavat sen, että saadaan tasapaino takaisin markkinoiden epäonnistumisen jälkeen, mutta myös siksi, että valtioiden politiikat ovat epäonnistuneita. Tätä juuri tehdään, mutta ei vielä tiedetä, miten pystytään Euroopassa palaamaan kasvun polulle. Me meidän on vältettävä uuden kriisin riski. Olemme lähteneet lisäsääntelyn tielle, mutta samanaikaisesti pitää yksinkertaistaa rahoitusmarkkinoita. On myös selvää, että raha ja veropolitiikkoa ei voi ottaa rakennemuutosten tilalle. Rakennemuutoksissa on otettava kantaa niihin heikkouksiin, mitä on talouden taustalla ikääntyminen, vajeet, ilmastonmuutoksen tuomat riskit, alhainen tuottavuus ja vähäinen kilpailukyky. Vähemmällä julkisella rahalla on tehtävä enemmän, siksi on käytettävä tehokkaasti julkisia varoja sekä Euroopan että kansallisella tasolla yritysmyönteinen ympäristö, tehokas hallinto, vääristämätön verotus, korkeat osallistumisluvut työmarkkinoilla, erityisesti naisten keskuudessa, koulutustutkimus, kaikki tämä liittyy pakettiin, jolla saadaan aikaiseksi kasvua, työpaikkoja ja kilpailukykyä. Muuten Euroopan strategia joutuu perustumaan verotuksen kiristämiselle, mutta meidän on korostettava erityisesti tuottavuutta. Se on ainoa tapa edetä. Euroopan parlamentin on otettava takaisin tämä strateginen roolinsa, etsittävä rohkeita Euroopan laajuisia ratkaisuja. Kansalaiset ja markkinat tarvitsevat lisää Eurooppaa. Kiitos. Eh, Edustaja Mitchell, kaksi minuuttia. Eh, I take it as a given that... Kiitos puhemies. Minusta on niin, että jäsenvaltioiden on vastattava niistä teoista, ja sitoumuksista, joita ne ovat tehneet. Lähdetään tästä liikkeelle, mutta pitää katsoa myös, mitä muita tekoja on, jotka vaikuttavat nykytilanteeseen. 30-luvulla kulta kanta edisti laman syvenemistä toisin. Nyt Euroopan unionissa meillä on ollut EKPn kautta institutionaalista kykyä ottaa opiksi menneistä. Instituutiot ovat tehneet hienoa työtä, ottanut tämän 27 jäsenvaltiota 16 euromaata toimi. Elimet ovat tehneet yhteistyötä myös Yhdysvaltain, eh, Yhdysvaltain kuningaskunnan, Japanin keskuskan pankkien kanssa. Tästä huolimatta markkinat, niin kutsutut markkinat, ovat suhtautuneet kielteisesti lähes kaikkiin toimiin, joihin on ryhdytty. Kyllä minä kannatan vapaita markkinoita, protektionismi ei toimi, mutta ovatko meidän markkinamme vapaita? Ne saivat meidät kriisin suuntaan. Eikö nyt ole mahdollista ajatella, että suverenien valtioiden on kyettävä toimia, eikä saa vain edistää omia ajatuksia niin, että markkinoita käytetään omiin tarkoitusperiin. Jos on poliittinen agenda, niin pitäisi ajatella, että euro tulisi ehkä jatkossa dollarin tilalle öljyn hintaa määritteleväksi valuutaksi. Ei saa ainoastaan kasata itselleen lisää oikeuksia. Nyt poliittisten johtajien on mietittävä sitä, mitä todella tapahtuu. Toistan, jäsenvaltioiden on oltava kurinalaisia, myös se maa, josta minä olen kotoisin. Näin pitää tehdä, mutta me korostamme nyt koko ajan jäsenvaltioiden hyvin vähän sitä, mitä on tiettyjen markkinatoimien takana. Minä haluaisin kuuda neuvoston puheenjohtajan valtion edustajalta ja komission jäseneltä, miten tässä nyt valvotaan näitä toimia. Aikaisemmin heitä ei valvottu näitä toimijoita. Nyt pitää katsoa molempiin suuntiin. Kiitos minuuttia. Az Európa Kiitoksia, puhemies. Eurooppa 2020 strategia on erityisen tärkeä, niin myös tänään tässä kiihtyneessä talous- ja rahoitusalan kriisissä. Kriisistä syntyy monia kysymyksiä, sillä on kielteiset vaikutuksensa, jotka on otettava koko strategiassa huomioon, muutoin se ei tule menestymään. Me emme saa sallia sitä, että euron arvostus laskee. On tehtävä kaikkemme eh, tämän talous- ja rahaliiton eteen. Ne maat, jotka kuuluvat euroalueeseen, pitävät euroa yhteisenä menestyksenä. Siksi me haluamme omalta osaltamme vaikuttaa ja puolustaa tätä valuuttaa. On oltava tietoinen siitä, että tällä kriisillä voi olla myös poliittiset seuraamuksensa. Euroskeptisyys voi vahvistua ja maat saattavat menettää luottamuksensa ne maat, jotka eivät vielä ole voineet ottaa yhteistä valuuttaa käyttöön, ansaitsevat tukea. 2020-strategiaa luotaessa energiapoliittiset tekijät on otettava myös huomioon. Meidän on myöskin käytettävä vaihtoehtoisia energialähteitä, tuettava niiden käyttöä myös ilmastonmuutoksen vuoksi. On oltava tietoinen siitä, että vaihtoehtoiset energiakapasiteetit prioriteetit eivät oikeastaan ole koskaan loppuva. Meidän energiahuoltomme turvaamiseksi on pohdittava myös vaihtoehtoisia fossiilisiakin energialähteitä ja muut kysymykset, kuten esimerkiksi hiilidioksidipäästöt, ja hiilen varastointi on otettava huomioon. On tuettava innovaatioita. On monia eri kysymyksiä, jotka strategiaan on sisällytettävä. Hyvin tärkeä tehtävä on parempi koordinointi ja eri toimintakenttien integrointi. Vain tällä tavoin taloudellinen unioni voidaan todella saada ylläpidettyä. Marinesko, kaksi minuuttia măsurile propuse de comisie i de consiliu sunt extrem de binevenite. Dacă aceste măsuri ar fi fost luate în urmă cu ceva... Puhemies, komissio ja neuvosto ovat äärimmäisen tervetulleita toimineen. Jos näihin toimiin olisi ryhdytty ja jokin aika sitten, olisi niillä voitu estää suuri osa tästä kriisistä, johon nyt on jouduttu taloudellisen hallinnon heikkous on johtanut siihen, että on täytynyt tehdä päätöksiä, joita on tehty Euroopan parlamenttia kuulematta. Lisäksi ei myöskään ole minkäänlaisia seurantavälineitä näille mekanismeille. Pankkeihin on pumpattu huomattavia summia ja se on ollut tarpeen niiden pelastamiseksi, mutta pankkien pelastaminen ei olekaan auttanut muuta taloutta. Vakaus- ja kasvusopimusta ei ole noudatettu, vajeet ovat kasvaneet äärimmäisen suuriksi, valtiot ovat ryhtyneet samassa tilanteessa erilaisiin toimiin. Jotkin hallitukset, jotkin valtiot päätivät kertoa kansalaisilleen totuuden ja ryhtyivät säästäväisyystoimiin, muut taas eivät. Tämä on luonut hyvin erilaisen vaikutuksen luottamuksen Euroopan kansalaisiin maasta riippuen, olkoonkin, että kaikki valtiot ovat omalta osaltaan vastuussa tästä kriisistä. Emme me voi kuluttaa enempää kuin tuotamme, emme voi käyttää enempää rahoja kuin saamme veroilla kannettua. Siksi me tarvitsemme uuden rahas, rahoitus- tai talousvakausmekanismin, uuden jonkinlaisen rahaston. Nämä toimet ovat äärimmäisen tarpeellisia, mutta niitä on täydennettävä muilla talouden uudelleen suuntaustoimilla ja valvonta keinoilla. Ainoastaan tällä tavoin meillä voi olla todellista taloushallintoa kaikkien jäsenvaltioiden edun mukaisesti. Hyvät kollegat, nyt menemme osioon ilman puhujalistaa. Oletan, että neuvosto ja erityisesti komissiokin haluavat käyttää pitkiä puheenvuoroja lopuksi, eli nyt vain yksi minuutti hyvin tiukasti. Pyydän anteeksi niiltä, joiden mielestä tämä ei ole kohteliasta, mutta tämä on ainoa tapa antaa puheenvuoro kaikille. Sopiko? Ja sitten edustaja Mäkinen, yksi minuutti. President and I will... Puhemies ja pitänyt tähän sääntöön on hyvä kuulla Espanjan puheenjohtajavaltion kommentit liittyen tuottaviin järjestelmiin ja että pitää keskittyä tuottavuuteen. Tästä on puhuttava lisää täällä ja neuvostossakin. Ja sitten kun puhuitte siitä, että vastauksen antaminen on hidasta, niin tätä pitää tarkastella, sillä todellakin toiminta on aika hidasta. Ja pankkikriisin yhteydessä kyllä pystyttiin toimimaan, eli kyllä tämä periaatteessa onnistui, mutta tässä yhteydessä ei osattu toimia nopeasti. Ja sitten lopuksi komissio miettii strategian neljää pilaria. Minusta komission pitää miettiä omaa roolia tässä kriisissä. Minun mielestäni kasvu- ja vakauspaketin sääntöjen tarkastelu eh, ja seuranta lähti liikkeelle pehmeästä lähestymistavasta, mutta tämä ei toiminut. Jos me olisimme toimineet sääntöjen mukaisesti, niin ongelmia ei olisi tullut. Ainoa tapa toimia on nyt se, että käytätte sitä toimialta, mikä teillä jo on. Kiitos. Basescu, yksi minuutti, olkaa hyvä în această perioadă de criză economică strategia eurooppa două mii douăzeci pare o adevărată Tämän talouskriisin aikana Eurooppa 2020 strategia tuntuu haasteelta, mutta samaan aikaan se on mahdollisuus. Se voi olla merkittävä, stimuloiva tekijä sen taloudellisen ja sosiaalisen uudistuksen aikaansaamiseksi, joka on tarpeen pitkällä aikavälillä. Koko uudistusta pitäisi tukea yhteisvastuullisuuden ja sopeutuvuuden meidän on hyödynnettävä myös rahastoja, jotka auttavat Euroopan unionin alueiden yhteenkuuluvuuden luomisessa, parantavat niiden tilanteita. On selvää, että Euroopan unionin tavoitteista ei voi tulla automaattisesti kansallisia tavoitteita, vaan niitä pitää voida sovetta, sovittaa kunkin maan tarpeisiin. Romanian hallitus on asettanut korkean tason työryhmän, joka määrittelee kansalliset tavoitteet ja koordinoi kansallisia uudistussuunnitelmia. Παπαδοπούλου, yksi minuutti, olkaa hyvä. Οι φορές των αλλά και των τραπεζών μοιάζουν με αγέλ... Markkinoiden ja pankkien käyttäytymistä on luonnehtinut suuri riskinotto Kreikan jälkeen. Näemme, mitä tapahtuu Espanjassa ja Portugalissa – keinottelu on harjoitettu ja reaktiot tulevat hyvin myöhään. Kreikan kansan on nyt tehtävä suuria uhrauksia. Tämä kansainvälinen kriisi iskee nyt valtioihin eikä enää pankkeihin. Euroopan unionissa tarvitaan lisää sosiaalista kohesiota ja solidaarisuutta. On myös pidettävä kiinni vapa- rahoituksesta ja koordinoitava rahoituspolitiikkaa niin, että voimme palauttaa kilpailukyvyn ennalleen. Euroopan kansat tarvitsevat inhimillisempää Eurooppaa. Olemme nyt tulleet vaiheeseen, jossa tarvitaan realistisempaa ohjelmaa Eurooppa 2020 muodossa. Edustaja Schmidt, yksi minuutti. Tarvitaan enemmän yhteistyötä Euroopassa, enemmän yhteisvastuullisuutta, ei protektionismia eikä kansallismielisyyttä. Sen me tiedämme, historia on sen meille opettanut. Minun on hyvin hankala ymmärtää, tätä valtiovarainministerien järkeilyä jäsenvaltioiden budjettivalvonnan suhteen. Viime kuukaudet ovat kammottava peloite ja niiden pitäisi kyllä pelottaa hiukan valtiovarainministerejäkin. Nyt voidaan havaita, minkälaista on ollut tämä kansallinen peittely. Mielellään tarkastetaan muita maita, mutta ei omaa. Tarkistetaan Kreikka, Espanja, Portugali, mutta ei meitä. Sellainen ajatus tässä tuntuu olevan takana. Tarvitaan avoimuutta, luottamusta ja näin niin Ruotsin hallitus on ottanut opikseen myös Suomen kokemuksien, joita saatiin 90-luvulla. Niiden pitäisi olla vahvana pohjana tätä ehdotusta laadittaessa. Kiitoksia. Paska, Edustaja Paska, yksi minuutti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 koko kansalaistemme työskentelyrakenteen muuttamista. Suuri osa kansalaisista työskentelee tuottamattomilla alueilla, esimerkiksi hallinnossa, ja siksi ei ole mahdollista äh, ruokkia ja ravita jatkuvasti tällaista byrokraattimäärää. Hyvä komission jäsen, katsokaapa esimerkiksi Aasiaa. Siellä ei ehkä ole niin paljon yliopistoja kuin meillä, mutta hallinto ei myöskään ole paisunut niin laajaksi. Ja tässä juuri onkin mahdollisuus luoda luonnollista kilpailua. Yksinkertainen yritystyyppinen toimintamalli, enemmän pelivaraa ja yrittäjyyden tukeminen. Näitä me tarvitsemme. Edustaja Brons, yksi minuutti. The economic crisis is not a... Talouskriisi ei ole mikään väliaikainen tauti, josta kohta EU-jäsenet paranevat. Tässä on systeemisiä ongelmia, jos ajatellaan EUn talouspolitiikkaa se, että 27 ja useampikin maa voisi saada yhtenäisvaluutan käyttöön, lähtee liikkeelle siitä virheestä oletuksesta, että yksi valuutta voi olla monelle kansantalolle yhteinen. Valuutan arvon pitää heijastella kansantalouden terveyttä. On muitakin ongelmia. EU ja sen jäsenvaltiot ovat innostuneet globalisaatiosta ja tämä vie katastrofin. Emme me voi mahdollistaa sitä, että alhaisten, alhaisen palkkatason maat, maista tulee työntekijöitä tänne ja tehtäviä jos, ja tuotteita ei riitä, että meillä on minimipalkat, meidän työmme siirtyy kolmanteen maailmaan. Kiitos. Kirjus eh, Kellam ja Enä Lepto. Kellam yksi minuutti. Reen. Haluaisin kiittää komission jäsen Reeniä hänen ystävällisestä sanoistaan ja luottamuksestaan Virun ponnistellessa liittyäkseen euroalueeseen. Voin vakuuttaa teille, että kun tuo taakka oli 7,5 prosenttia verrattuna BKT, hen meillä tuo velkataakka, niin emme ole tietenkään lisäämässä euroalueen velkataakkaan. Toivon, että Viro voidaan hyväksyä myönteisenä esimerkkinä. Se voisi olla kannustava esimerkki myös Latvialle ja Liettualle. Voitaisiin saada siellä kansalaiset vakuuttumaan siitä, että kannattaa ponnistella ja että kaikkia jäsenvaltioita kohdellaan niiden omien ansioiden mukaisesti. Euroalueeseen liittyminen tällä hetkellä ei ole pelkkä etuoikeus, vaan se tarkoittaa myös yhteisvastuun sitoumusten hyväksymistä. Me voimme lähteä näin omalta osaltamme kantamaan kortemme kekoon solidaarisuussopimuksen. Minusta tämä on oikea päätös. EUta ei pidä nähdä pelkästään mahdollisuutena saada jotakin, vaan ennen kaikkea mahdollisuutena voida työskennellä yhteisen etumme hyväksi. Kirjus Böge, Edustaja Böge, yksi minuutti. Herr Böge, ein Minuten.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 Euroopan integraatiota. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi olla vastuussa vakautusmekanismista, kun kenenkään meistä ei pitäisi epäillä sitä, että ihan puhemies puuttuu tilanteeseen ja pyytää puhujaa puhumaan hitaammin. Kenelläkään meistä ei pitäisi olla epäilyä siitä, että julkisten kulujen valvonta ja budjettien koordinointi ja uudistukset jäsenvaltioissa ovat merkittävä vaihe. Ja se on oikea suunta näissä vaikeuksissa. Erityisesti on pyrittävä uuteen kasvuun. Se on makrotaloudellisen vakauden kannalta keskeistä. Tarvitaan kuria jäsenvaltioiden välillä. On

Sorry to interrupt you. You will notice in the... Anteeksi, että keskeytän, mutta voitte havaita, että en aikaisemminkaan keskeyttänyt aivan heti. Pyritään kuitenkin olemaan mahdollisimman objektiivinen. Ja sitten Törer, yksi minuutti. Are you here? Teurer? Yeah. Oletteko paikalla? Toirerko? Herr President. Niin, herra puhemies, hyvät kollegat. Tämänhetkisessä keskustelussa toimivasta eurooppalaisesta talousalueesta ei mielestäni oteta huomioon pitkän aikavälin näkökulmaa riittämin. Nyt on oikea hetki muuttaa lyhyen aikavälin vakaussuunnitelmat pitkän aikavälin toimiksi. Me tarvitsemme siihen tämän sosiaalisen markkinatalouden periaatteen, joka on kirjattu jo Lissabonin sopimukseen. Nyt siihen on puhallettava henkeä. Sosiaalinen markkinatalous on ollut Saksan talousihmeen taustalla taustalla. Täällä huomautettiin jo 1950, että Saksassa siis, että valtion taloudellinen toiminta ei saa olla sitä, että että ohjataan talousprosessia. Minä vetoankin talouspoliittisen lähtökohdan puolesta sellaisten valtiollisten toimien, jotka luovat laeilla puiteehdot. Ei valtio luo työpaikkoja, vaan sen on luotava puitteet. Siihen meidän on keskityttävä. Kilpailukyky on taloustoiminnan tulos, ei se ole se, mistä kaikki alkaa. Kiitokset. O Sobermeier, Sourman minuutti. Kiitokset puhemies. EU-strategia 2020 pitää saada käsittelemään tämänhetkisen kriisin juuria. Jos pohditaan sitä, oliko järkevää ottaa amerikkalaisen mallin mukainen talousliitto ylipäätään käyttöön, ei. Tästä ei saa syntyä mikään suuri uudelleenjakojärjestelmä, johon sisältyy pakkosolidarisuus. Jos kerran talousliitto, valuuttaliitto, niin kova valuutan liitto e, ei saada olla irrallaan reaalitaloudesta. EU 2020 strategiassa tarvitaan selkeät säännöt spekulantteja vastaan, hedge-rahastoja vastaan ja Saksassa ja Itävallassa on ehdotettu uutta transaktioveromallia, joka pyrkii verottamaan e, pankkialan voittoja, rahoitusalan voittoja. Se on aivasti, varmasti oikea tie. Me tarvitsemme enemmän rohkeutta oikeutta. Me tarvitsemme pelisääntöjä valtioille. Me tiedämme, ketkä toimivat väärin. Ne joutavat euroalueen ulkopuolelle. Se, joka pettää, se saa kenkään. Selvä peli. Kiitoksia. Kirjus Rubik, Edustaja Rubik, yksi minuutti. Herra puhemies, komission jäsen, arvoisat naiset ja herrat. Strategia 2020 asettaa meidät aivan erityisen haasteen eteen. Uskon, että kokonaisuutena on otettava huomioon pienet ja keskisuuret yritykset. Olisi oikeastaan sellainen vaatimus, että vuoteen 2020, 2020 mennessä myös PK-yrityksille määrättäisiin 20 prosentin minimi oman pääoman vaatimus keskimäärin. Uskon, että EU tarvitsee vahvaa PK-yrityskantaa, koska kaksi kolmasosaa työntekijöistä toimii niissä. Niistä työst, niissä työstetään puolet kansallisesta bruttokansantuotteesta ja suuri osa tuloista syntyy tätä kautta. Minusta komissiossa on unohdettu yksinkertaisesti tavoitteellisesti tukea pk-yrityksiä tässä ohjelmassa. Komission jäsen Rehn, minä vaadin teitä ehdottomasti ottamaan pienet ja keskisuuret yritykset huomioon toimimaan niiden puolesta, asettamaan tavoitteita pk-yritysten ja niiden työntekijöiden tukemiseksi hyväksi. Kiitoksia. O Schwer, lepto. Edustaja Schwer, yksi minuutti. Sedujoči, predstavnik e, komissie, predsjedstva. E, Hyvä puhemies, hyvät neuvoston edustajat ja komissio. Tänään olemme kuulleet oikein mielenkiintoisen keskustelun kriisiä koskien erityisesti Kreikan kriisiä. Suurin osa puheesta koski sitä, miten EUta voidaan tulevaisuudessa hallinnoida. Mutta on myös totta, niin kuin jotkut kollegat ovat sanoneet, että toiset etsivät syntipukea nyt tähän ja vastuullisia. Meidän pitää kyllä kysyä, kuka on vastuussa. Ei pidä vain ajatella, että toimielimet ovat yhdessä ja instituutiot yhdessä vastuussa, jos puhutaan tilivelvollisuudesta, niin sanoisin, että ja edellinen talousasiankomissari suhtautui hyvin kriittisesti aikaisemmin joihinkin jäsenvaltion tästä huolimatta. Kreikassa kävi miten kävi. Pyytäisin häntä eroamaan, jos hän ei anna lisää selityksiä. Keli yksi minuutti. No, Puhemies, yksi minuutti. Siinä ei paljon voi sanoa. Nyt siis on kohdattava tämä rahoituskriisi, joka on jo tapahtunut, koska ei ole ollut sääntelyä, valvontaa, hallintoa. Tämän päivän toimet ovat sellaisia, joilla pyrimme ennakoimaan näitä tilanteita tulevaisuudessa ja siksi ne ovat hyviä. Meidän on kaikkien ehkä parasta saada joku valvomaan heitä hiukan olan yli. Se koskee sekä hallituksia että yksilöitä. Ja uskon, että tästä päivästä eteenpäin meidän olisi myös siirryttävä eh, tämän eh, rahoitusalan spekulanttien hoitamisen pariin. Meidän on kohdattava ne, jotka pyrkivät ajamaan hallitukset ajassa. On kohdattava heidät poliittisella tasolla, nämä rahoitusalan terroristit. Sitä kautta voidaan saada kaikki toimimaan tulevaisuudessa paremmin. Kadenbach ja Edustaja Kallema, yksi minuutti. Sydämelliset kiitokset, herra puhemies, komission jäsen, arvoisa neuvoston edustaja. Me keskustelemme tänään yhteisestä eurooppalaisesta talousohjauksesta ja minusta on ehdottomasti aika todeta, etteivät markkinat sinällään ole arvo, etteivät eurooppalaiset ole olemassa palvellakseen markkinoita, vaan markkinoiden tulee palvella ihmisiä 500 miljoonaa eurooppalaista. Olen vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme sekä vakauttamista että kasvua, mutta näiden kahden on aina liityttävä erääseen lisätekijän sosiaaliseen vakauttamiseen ja toisaalta kestävään kasvuun. Tarvitsemme niille tällaiset attribuutit. Me tarvitsemme myös luottamusta. Ihmiset haluavat mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia me voimme antaa heille vain, jos me voimme antaa lupauksia ja tarttua toimeen, pohtia sitä, minkälaisessa Euroopassa he haluavat asua, miten he voivat sen hyvinvointiin olla osallisena. Kasvu, joka koskee vain joitakin harvoja, ei voi olla tulevaisuuden Eurooppaa. Lähti yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. On totta, että Kreikan kriisin hätä on herättänyt paljon pelkoja kansalaisten keskuudessa. Se on aivan ymmärrettävää. Kuten kollega sanoi aikaisemmin, nyt ei ole tarkoitus osoittaa Kreikkaa sormella, mutta on kiireellistä toimia. Olemme jo jonkin aikaa puhuneet siitä, että on otettava oppia tästä tilanteesta niin, että saamme aikaiseksi poliittisemman Euroopan ja voimme mennä kohti talouden hallintaa tänä päivänä on kiireen ehdottaa sellaista. Komissio ehdottaa nyt, että pitäisi tutkia kansalliset budjetit etukäteen. Ei tässä pidä hypätä aiheesta toiseen. Kiireellisyys koskee Euroopan tason talouden hallintoa eikä etukäteisen valvontaa kohdistuen kansallisiin budjetteihin, niin että komissio suorittaisi tällaista valvontaa. Minun mielestäni nämä ehdotukset toisivat mukaan monimutkaisuutta ja hita- hitautta. Ja siinä olisi myös perustuslaillisia ongelmia. Kiireellistä on nyt saada aikaan talouden hallintoa, eikä niinkään puuttua kansallisiin budjetteihin. Tanssila, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că strategia Kiitos puhemies. Tiedämme kaikki, että 2020 strategia on ehdotettu, jotta voitaisiin parantaa talouskriisin torjuntaa, että voidaan valmistautua ensi vuosikymmenelle. On harmillista, että tässä strategiassa ei ole selvää suuntaa sille, miten uudistettaisiin tärkeimpiä politiikan osiamme, eli maatalouspolitiikkaa. Tämä on hyvin tärkeää erityisesti siksi, että maatalous on väline, jolla pyritään 2020 strategian tavoitteiden toteuttamiseen. Viittaukset on otettu mukaan viime vaiheessa ja siksi maatalous ei oikein näy tästä asiakirjasta. Ja tässä mielessä strategiassa on joitain ajatuksia YMPn tulevaisuudesta, mutta sitä kuitenkaan otetaan keskeiseksi elementiksi laajempaan yleisen lähestymistapaan, jossa pitäisi huomioida se, että jatkossa elintarvikekysyntä kasvaa. Sikierski, yksi minuutti. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, meiltä puuttuu syvällinen analyysi siitä, miksi tämä kriisi ylipäätään puhkesi Euroopassa ja Kreikassa. Onko tästä vaaraa muille maille? Tämä on äh, mahdollisesti globaali kriisi, onko se syy tälle tilanteelle vai olemmeko me itse ehkä epäonnistuneet? Meidän on sanottava selvästi, että Euroopan unionista puuttuu äh, finanssipolitiikan koordinointia. Äh, kasvu- ja vakaussopimusta ei ole noudatettu. Kansallisissa talousarvioissa ei ole muistettu todellisuutta, Korkeita kustannuksia on yhdistetty mataliin tuloihin. Puuttuu yksinkertaisesti vastuullisuutta. Mitä komissio ja keskuspankit tekevät? Meidän on sanottava rehellisesti, että jäsenvaltiot eivät salli oman talousarvionsa valvontaa. Viime vuosina me olemme kaikki käsitelleet vain Lissabonin sopimusta, mutta emme niinkään talousliittoa. Καταρχάς, εξ ονόματος του Συμβουλίου, Keskustelun lopuksi ensin annan puheenvuoron López Carrillolle neuvostosta. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Voidaan sanoa, että olemme Euroopan unionissa tilanteessa, joka muistuttaa aikaisempia vaiheita Euroopan unionissa. Aikaisemmin tilanteet ovat ovat kuitenkin sitten hyvin päättyneet toisen maailmansodan jälkeen esimerkiksi. Ongelmat johtuivat kokonaisuuden syntymiseen, joka nimi ei vielä tuolloin ollut Euroopan unioni. Myös Berliinin muur, muurin murtuminen oli yksi murros, Euroopan uudelleen yhtyminen ja myös Euroopan kriisi koitti tuolloin ja tuolloin ratkaisuna oli mennä eteenpäin ja hyväksyä uusi perussopimus. Näin toimimme myös tämän vuosisadan alussa Lissabonin sopimuksen myötä. Tämä on ainoa mahdollinen ulostie, ulosmennä pääsy tie tästä vaikeasta tilanteesta. Toinen vaihtoehto on tietenkin populismi tai protektionismi. Se ei ole mikään vaihtoehto, vaan selkeä vaihtoehto koskee sitä, että matkamme kohti Eurooppaa, joka ratkaisisi ja korjaisisi ne puutteet, jotka ovat tulleet ilmi tämän erittäin vakavan kriisin puhjetessa. Kukaan meistä tässä salissa läsnä oli, oli joista ei ole tällaista kriisiä koskaan tuntenut. Kuinka nyt sitten reagoidaan sääntelemättömien markkinoiden ongelmiin? Kuinka ratkaistaan ongelma, joka koskee kilpailukyvyn puutetta ja tuotantosektorin vaikeuksia. Meillä on myös paljon työttömyyttä ja suuria julkisen talouden vajeita. 20-27 maasta on näitä ongelmia. On myös pohdittava, kuinka voimme vastata siihen selkeään puutteeseen, joka Euroopan unionissa on, joka koskee talouden hallintoa. Ja ratkaisuja ei löydetä vähentämällä Euroopan panosta, vaan lisäämällä sitä. Ja on todettava, että kyllä Euroopan unioni on vastannut ongelmiin. Haluaisin viitata aikaisempiin puheenvuoroihin sekä komission jäsen sen Reinin että omaani, oman puheenvuoroni, joissa ilmaistiin, millä tavalla Euroopan unioni on reagoinut. Nyt kuitenkin tilanne on tilanteen kehittyminen on vielä nopeutunut ja tarvitaan vielä nopeampia vastauksia joiden kautta voidaan ratkaista nämä perusongelmat, joita Euroopan unionissa on ja joista kriisi johtuu. Haluaisinkin ehdottaa teille yhteistyötä Euroopan unionin elinten välille ja haluaisin eh, ehdottaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Meillä on viisi näkökohtaa, joissa meidän olisi kiihdytettävä toimintaamme joka on jo aloitettu aivan oikein. Ensinnäkin tarvitaan solidaarisuutta. Meidän on syvennettävä euroalueen solidaarisuutta. Siksi Kreikalle suunnattu apu on ollut niin oikea. Ja myös tämän rahaston mm, perustaminen 170, 750 miljoonaa euroa kolmeksi vuodeksi, eh, joilla voidaan korjata julkis, julkisen talouden tasapainon ongelmia. Uskon, että tämä oli oikea ratkaisu Euroopan neuvostolta ja neuvostolta. Se oli oikea ratkaisu hyväksyä se 9. päivä toukokuuta EKPn. EKPkin toimii nyt. Se ostaa valtion velkaa niillä keinoin, joita Lissabonin sopimus sille antaa. Tässä parlamentissa keskustellaan nyt rahoituksen valvonnan paketista. Ja Ecofinissa päätettiin hedge-rahastoista. Tietenkin me voimme toimia. Sääntelyä on annettu. Meidän on saatava neuvoston ja parlamentin välinen rahoituksen valvonnan paketin käsittely mahdollisimman pian valmiiksi myös koskien luokituslaitoksia, koska luokituslaitokset tulleen alistamaan eurooppalaisen viranomaisen valvonnan alla, alle. Jotkut jäsenistä esittivät tätä koskevia kysymyksiä. Kolmanneksi meidän on panostettava kilpailukykyyn. Siksi on erittäin tärkeää, että kesäkuun Eurooppa-neuvostossa mm, saadaan liikkeelle Euroopan unionin strategia 2020. Siinä on määriteltävä tavoitteet, joihin kuuluu köyhyyden ja sosiaalisen osallisuuden torjunta ja niiden määrällinen, kvantitatiivinen määrittely. Tarvitaan paljon vaativampia tavoitteita kuin mitä nyt on olemassa. Tähän viittasi myös Verhofstadt. Tarvitsemme myönteisiä kannustimia, jotta voidaan päästä näihin tavoitteihin niihin kuuluu eurooppalaisten rahastojen ja rakennerahastojen käyttö. Neljäs tärkeä näkökohta koskee talouspolitiikan koordinointipakettia. Olli Rehn komission jäsenenä esitti sen 12.5. ja se käsiteltiin eilen ECOFIN kokouksessa. On aivan keskeistä, että täytämme Lissabonin sopimuksen artiklan 5 velvoitteet. Jäsenvaltiot ovat sen mukaan velvoitettuja toimimaan. Ei tässä sanota, että olisi parempi koordinoida talouspolitiikkaa, vaan jäsenvaltiot ovat velvoitettuja koordinoimaan talous- ja työllisyyspolitiikkaansa. Ja ne voivat myös koordinoida sosiaalipolitiikkaansa artikla 136 komission ehdotuksessa on mielestämme erittäin tärkeä. Meidän on kiihdytettävä myös sen täytäntöpano. Edelleen meidän olisi saatava keskustelua kiihdytettyä koskien kansainvälisiä varain, veroa. Tästä pitäisi keskustella myös G20-kokouksessa. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita, joiden kautta päästäisiin eteenpäin kohti niin sanottua Euroopan unionin talouden hallintoa. On tärkeää, että parlamentti tukee näitä hankkeita niin, että mahdollisimman pian näistä saadaan päätökset valmiiksi. Emme voi odottaa enää kovin kauem, paljon kauempaa yhtenäisyys Euroopan unionissa ei ole mielestäni ollut koskaan yhtä tarpeellista kuin tänä päivänä, enkä viittaa ainoastaan jäsenvaltioiden väliseen yhtenäisyyteen, vaan myös elitä, toimielinten väliseen yhtenäisyyteen. Euroopan parlamentti on yksi toimielin, myös komissio on yksi toimielin, samoin neuvosto on Euroopan toimielin. Toimielinten on tehtävä yhteistyötä näinä aikoina niin, että saamme pääsemme eteenpäin kohti Euroopan talouden hallintoa ja voimme pureutua näihin perusongelmiin. Ja näin voimme osoittaa, haluamme saada aikaan uudenlaista politiikkaa tässä unionissa, sellaista politiikkaa, josta voivat hyötyä kansalaisemme. Kansalaiset odottavat meiltä juuri tätä, eivätkä mitään muuta. Kiitoksia puhemies. Kiitos oikein paljon ja seuraavaksi Euroopan komissio. Olli Rehn, olkaa hyvä. Äänestys pidetään kello 12.10. Siitä on hiukan siirretty. Olkaa hyvä, voitte käyttää aikaan hyväksi. Honorable members, uh, Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitokset hyvin vakavasta sisältöpitoisesta keskustelusta, joka heijastelee tätä tilannetta, jonka nyt Euroopassa kohtaamme. Sanen aluksi todeta, että arvostan suuresti sitä laajaa tukea, jota Euroopan parlamentti on osoittanut taloushallinnon vahvistamiseksi. Ja kuuntelin myös hyvin tarkoin herra Diego López Garrido ja kiitän Espanjaa puheenjohtajamaata sen antamasta tuesta ja erinomaisesta yhteistyöstä tämän asian parissa, kuten muidenkin asioiden parissa. Olen äärimmäisen paljon samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat kannustaneet talousunionin merkittävyyden lisäämiseen rahaliiton täydentämiseksi. Tämä on nyt se, mitä me olemme tästä kriisistä oppineet. Meidän on työskenneltävä monella eri alalla. Ensinnäkin meidän on jatkettava välitöntä kriisin ratkaisua hyvin valppaasti niin Kreikassa kuin muuallakin Euroopassa. Me olemme välttäneet toisen Lehman Brothersin tällä kertaa Euroopan maaperällä, mutta emme vielä ole levollisilla vesillä ja siksi meidän on valppain mielin edelleen kaitsettava rahoitusalan vakautta Euroopassa ja hoidettava hellästi tätä haurasta talouden elpymistä Euroopassa. Toisekseen meidän on nopeutettava, tehostettava ja täydennettävä rahoitusmarkkinoiden sääntelyuudistusta pankkimaksuissa, short sellingissä, lyhyeksi myynnissä. On paljon parempi toimia Euroopan tasolla ja tehdä tämä kaikki myös mahdollisimman pian. Meidän on luotava puitteet, joilla voidaan korjata rahoitusmarkkinoiden systeemiset virheet. Ja tässä olen pitkälti samaa mieltä Jaakonsaaren ja Svobodan kanssa. Markkinat voivat olla hyvä palvelija, mutta huono herra. Ja aivan kuten herra Torres totesi, meidän on työstettävä sosiaalisen markkinatalouden peruskäsitteen pohjalta parempia puitteita, parempia juridisia puitteita rahoitusmarkkinoille, jotta saamme sääntelyuudistuksen vietyä loppuun. Kolmannekseen meidän on edettävä päätöksiin, jotka koskevat taloushallinnon vahvistamista, sen roolin vahvistamista Euroopassa. Meidän on vahvistettava kasvu- ja vakaussopimusta ennaltaehkäisevällä fiskaalipolitiikan valvonnalla. Meidän on saatava aikaan myös toimivat seuraamukset, sanktiot ja kuten herra Karas sanoi, niiden pitää olla järjellisellä pohjalla. Meidän on saatava myös Eurostatille, anteeksi komission jäsen, komission jäsen anteeksi pieni hetki. Hyvät kollegat, hyvät kollegat, tässä on päättymässä juuri erittäin tärkeä keskustelu. Pyydän ystävällisesti teitä käymään keskustelujanne mahdollisuuksien mukaan hyvin hiljaisella äänellä täällä salissa. On kunnioitettava komission jäsenen loppuyhteenvetoa. Komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitokset, kiitos puhemies. Olen kyllä tähän ihan tottunut, mutta mutta otaksun, että parlamentissa on joitakin, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mitä minä sanon. Siis me jatkamme tätä välitöntä kriisin ratkaisua. Me viemme päätöksen rahoitusmarkkinoiden uudistuksen ja me vahvistamme taloushallintoa. Tässä nuo kolme tärkeintä tehtävää, joita meidän on työstettävä mahdollisimman pian. Olen täysin samaa mieltä herra Marineskun kanssa. Hän viittasi komission viestintään. Todellakin tässä on kyse enemmästä kuin mitä kukaan olisi puolikaan vuotta sitten edes ajatellut. Pyydän teitä lukemaan nuo kymmenen sivua komission tiedonantoa taloushallinnon vahvistamisesta Euroopassa. Se kuulostaa lyhyeltä, kymmenen sivua, mutta se on täynnä konkreettisia aloitteita ja aika painavaa tavaraa. Sitä me Euroopassa tarvitsemme ja näin saamme aikaiseksi myös konkreettisia ehdotuksia, lainsäädäntöehdotuksia hyvin pian. Olemme siis tarttuneet aloitteeseen ja etenemme. Herra Verhofstadt sanoi, ettei pidä odottaa, kunnes saadaan jonkinlainen task force. No niin, tietenkin me olemme jatkaneet aktiivisesti, rakentavasti Task Force-työskentelyä. Sen puheenjohtajana on neuvoston pysyvä puheenjohtaja Herman van Rompuy, mutta luonnollisesti hyödynnämme aloiteoikeuttamme ja esitämme pian konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia taloushallinnon vahvistamiseksi. Tässä siis tuon yhteisömenetelmän ydin, sitä te kaikki olette tänään täällä kaivanneet ihan oikeutetusti. Meillä ei ole sitä luksusta, että meillä olisi aikaa. Sen sijaan meidän on toimittava viipymättä. Nyt on äärimmäisen oleellista edetä, viedä näitä aloitteita eteenpäin. Ja siksi, puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, haluan lopuksi todeta, että me tarvitsemme toimielinten yhteenliittoutuman, jotta voimme päästä näihin tavoitteisiin. Euroopan unioni on aina saanut aikaan parhaat tulokset, kun parlamentti ja komissio ovat toimineet yhdessä, joten luotan teidän tukeenne tässä asiassa. Ja on tärkeää myös, että saamme kansalliset parlamentit mukaan sisällyttävällä tavalla, aivan kuten Rova Goulard eh, täällä ehdotti. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että muistamme, että Euroopan parlamentti voi auttaa Euroopan unionia, meitä kaikkia, toimimaan nopeammin, päättäväisesti, joten vakuuttakaa vaalipiirinne auttakaa meitä vakuuttamaan jäsenvaltiot, ei pelkästään Espanjaa puheenjohtajamaana, sehän on jo varsin vakuuttunut asiasta. Luotan siihen, että te voitte saada äänenne kuuluville, saatte ne varmasti kuuluville ja luotan siihen, että otatte tiukan päättäväisen kannan Eurooppa 2020 strategia päätöslauselmassanne tällä parlamentin istuntoviikolla. Joten hyvät ystävät, me emme tarvitse mitään muuta kuin taloushallinnon vahvistamista täydellä höyryllä eteenpäin. Kiitoksia. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Επίτροπο. Η Kiitos oikein paljon komissio. Tämä oli yhteiskeskustelun loppu. Äänestys alkaa muutaman minuutin kuluttua.